Euh, euh, euh, Hyvät kollegat, ehdotan, että aloitamme kokouksemme. Esityslista on teille jaettu. Minulla ei ole mitään muutosehdotuksia. Kukaan ei ole ehdottanut minulla mitään muutoksia, joten esityslista luonnos voidaan hyväksyä tällaisenaan. Puheenjohtajan ilmoituksiakaan ei ole mitään erityisempiä, joten ehdotan, että siirrymme välittömästi kohtaan kolme ja annamme puheenvuoron Regina Bastosille. Kyseessä on Euroopan alo- aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja kohesiorahasto ja niiden säännöksien yksinkertaistamista. Tämä asiahan liittyy tähän e- marraskuun 2008 elvytyspakettiin näihin ilmoitettuihin toimiin. Tämän tämä talo on aiheuttanut aiheen lukkiutumisen tähän päivään asti. Euroopan parlamentti ei ole virallisesti ottanut asiaa käsiteltäväksi ja näin ollen pyyntämme, joka koskee tiivistettyä yhteistyötä, on käsitelty valtavan myöhään. Vastuuvaliokunta, siis aluekehitysvaliokunta itse jo ennakoi neuv- aloitti neuvottelut neuvoston kanssa. Tilanne on aika ongelmallinen. Vastuuvaliokunta on jo todellakin neuvotellut neuvoston kanssa ennen mitään parlamentaarista keskustelua. Jos puheenjohtajakokous nyt sitten on tulkinut mielestäni väärin työjärjestystä ja kieltänyt meiltä lausunnon tiivistetyn yhteistyön puitteissa, niin minusta olisi kuitenkin hyödyllistä, että tämä valiokunta voisi ottaa asiaan kantaa. Tähän liittyy sosiaalirahasto. Se on budjettimielessä merkittävä asia ja tähän liittyy myös sosiaalirahaston uudistukset, jonka jonka vuoksi meille on tärkeää ottaa asiaan kantaa. Haluaisin kiittää valmistelijamme, koska hän suostui aikataulun nopeuttamiseen niin, että se jollakin tavalla sopii yhteen vastuuvaliokunnan aikataulun kanssa. No niin, hyvä valmistelija, annan teille puheenvuoron. Minusta, oli kuitenkin tärkeää hahmotella näitä menettelyllisiä puitteita, joissa toimitte. Madame la Présidente, muito obrigada pela eh, contextualização que fez sobre... Kiitos oikein paljon, että kerroitte vähän tästä taustasta, tämän lausunnon taustasta. Minä haluaisin antaa teille vähän lisää tietoa siitä, miten tein työtä tämän lausuntoluonnoksen parissa – alueena aiheena kehitysrahasto, sosiaalirahasto ja kohesiorahasto ja tietyt vaatimukset. Me olemme nähneet viime kuukausina todella vakavan talous- ja rahoituskriisin, joka asettaa tietysti tiettyä painetta rahoitukseen kaikkialla. Siksi on ratkaisevan tärkeää nyt lähteä toimiin, jotta tätä painetta voidaan vähän höllentää ja huolehtia siitä, että yhteisön varoja jaetaan ja käytetään tehokkaasti. Nämä ovat ratkaisevan tärkeitä välineitä, kun pyrimme auttamaan jäsenvaltioita ja tästä tuesta hyötyviä, erityisesti pk-yrityksiä, erityisesti kriisin alla. Tiedämme, että tämän hetken talous perustuu pitkälti PK-yritysten toimintaan. Ja nämä rahastot, kohesiorahasto ja niin edelleen, ovat hyvin ratkaisevassa roolissa, kun pyritään uuteen kasvun kauteen. PK-yritykset toimivat Euroopan talouden moottoreina ja ovat tärkeitä, kun puhutaan kestävästä kasvusta, laadusta ja määrästä – 25 miljoonaa pk-yritystä EUn alueella tällä hetkellä. Ne vastaavat 90 prosentista EUn yrityksiä ja vastaavat 75 miljoonasta työpaikasta. Keskeisimmät alat, joilla pk-yritykset toimivat, ovat usein aloja, jotka – hyvin herkästi tuntevat kriisin vaikutukset, esimerkiksi rakennusala, talonrakennusala. Ja nämä PK-yritykset ovat siis kärsineet tämän kriisin alla kaikkein eniten. Näistä syistä komissio ja parlamentti erityisesti ovat kiinnittäneet paljon huomiota siihen, miten näitä varoja käytetään. Ja nyt on katsottu sitä, miten helpommin voidaan päästä nauttimaan kohesiorahaston varoista ja kohesiopolitiikasta kaiken kaikkiaan. Tämä on tärkeä väline, jolla voidaan täydentää kansallista, alueellista ja paikallista politiikkaa ja varoja. Parlamentin pitää hyväksyä toimia, jotta voidaan helpottaa näiden varojen käyttöä, tehdä käytöstä vähemmän byrokraattista. tästä syystä tämä teksti on laadittu. Minulle annettiin tämä lausuntoluonnos valmisteltavaksi ja mielestäni tämä on melko yksinkertainen teksti. Siellä on, siellä on esitetty muutamaa tarkistusta, jotka hyvin heijastelevat alkuperäistä tekstiä, jossa pyritään siihen, että parhaalla mahdollisella tapaa käytetään EUn varoja, jotta voidaan toteuttaa tehokkaita toimia työmarkkinoilla. Meidän on huolehdittava siitä, että ihmiset pysyvät työmarkkinoilla. Meidän pitää myöskin lisätä työpaikkojen lukumäärää, ja siksi tämän tyyppiset välineet ovat tärkeitä. Meidän tavoitteenamme on siis se, että ihmiset voivat palata työmarkkinoille. lyhyesti esitellyt, tai esittelisin lyhyesti aikataulun määräaika, ilmeisesti on huomenna, kuten jo kuulitte, nopeutimme prosessia, jotta tämä mietintö saataisiin järkevässä määräajassa hyväksyttyä, jotta voimme toimia tehokkaasti ja hyväksyä sen mahdollisimman pian. Kiitos. Merci, Madame Schröter. Kiitoksia, Schröter ja Lin. Kaikki varapuheenjohtajat ovat täällä linjalla. Niin, paljon kiitoksia. Kiitän esittelijää siitä, mitä hän tässä meille on esittänyt, mutta en ole samaa mieltä hänen kanssaan. Tässä Euroopan rakennerahastojen asetuksen muutoksessa on kyse kolmesta keskeisestä asiasta. Ensimmäinen ja se kohtee, koskee tätä valiokuntaa ja sen toimivaltuuksia aivan selvästi ja tämä oli pääsyy sille, että puheenjohtaja yritti saada meille paremman aseman tässä kysymyksessä on se, että on se kysymys, että rahoitetaanko sosiaalirahastoa jonkin aikaa sataprosenttisesta EUn budjetista silloin, kun jäsenvaltioilla ei ole mahdollisuutta yhteisrahoittaa. Neuvosto kieltäytyi tästä. Ongelma oli se, että parlamentti lykkäsi menettelyään niin paljon, että meillä ei ollut kantaa ennen neuvostoa. Tämä oli osittain herra Kirilovin syytä. Herra Kirilov sitten hyväksyi tavallaan neuvoston kannan. Ja nyt kysymys kuuluu, hyväksyykö tämä valiokunta tämän vai ei? Vai yritämmekö ehkä vielä taistella sosiaalirahaston sataprosenttisen rahoituksen puolesta. Mehän tiedämme, että ei ole pelkästään siitä kyse, vaan siitä, että sosiaalirahastojen äh, hankkeita, jotka ovat jumissa, äh, saatettaisiin käynnistettyä ja että nämä määrärahat sitten, kun tilanne on parempi, niin sitten siirrytään äh, yhteisrahoitukseen. Eli mm, tässä on kyse eräänlaista ennakkomaksuista. Tämä ei ole mm, niin suuri ongelma, koska maksuissa on viiveitä, joten meillä on ylimääräistä rahaa. Jos haluamme asettua napit vastakkain neuvoston kanssa ja luoda rahoitusta ja työpaikkoja, niin sitten tämä olisi se asia, jonka puolesta meidän pitäisi taistella. Tässä ei ole sitten kyse pk-yrityksistä, vaan suurista hankkeista. Ja on kyse siitä, että hankkeet, jotka ovat yli 25 miljoonaa 50 miljoonaan asti, niin pitäisikö komission antaa niille lupa vai ei. Minun mielestäni komission pitäisi antaa niille lupa, jotta määrärahat käytettäisiin järkevästi, eikä meillä olisi niin paljon ongelmia. Tämä on keskeinen muutos ja syntyy ongelmia, jos näin ei tapahdu. Ja kolmas kysymys on myöskin tälle valiokunnalle erittäin relevantti, nimittäin, että helpotetaan vielä enemmän yritysten siirtoa, eli että rakennerahastojen varoja voidaan saada käyttöön ja sitten vähän ajan kuluttua siirtää tuotanto muu, toiseen valtioon. Tässä voisimme tehdä muutoksia ja sanoa, että on pysyttävä paikan päällä ja käyttää näitä määrärahoja epäsuorasti myös työpaikkojen luomiseen. Eikä meidän pitäisi seurata neuvostoa, vaan meillä pitäisi olla oma kantamme ja me aiomme ainakin tehdä tarkistuksia. Kiitoksia. Euh, Kiitoksia. Rova Lin ja sitten Sipel. Yes, Niin, kiitos. Minua huolestuttavat tarkistukset kaksi ja neljä tietenkin, koska tässä viedään mahdollisuus sadan prosentin rahoitukselta. Alkuperäisessä tekstissä sanotaan, että on tarpeen määrätyn ajan rajoittaa tätä. Ei tässä sanota, että ikuisiksi ajoiksi, vaan sanotaan, että koska nyt on erityisiä rahoitusongelmia jäsenvaltioissa – niin siksi sataprosenttinen rahoitus olisi mahdollista niin kauan kuin se on tarpeen. Tiedän erittäin hyvin sosiaalirahaston rahoista, että niitä ei nyt käytetä, koska jäsenvaltioilla ei ole mahdollisuutta näiden varojen vapauttamiseen. Joten tietyn aikaa olisi tärkeää hyväksyä 100 prosentin rahoitus ja toivoisin, että voisitte harkita tätä asiaa uudestaan, koska näiden tarkistusten 2 ja 4 vastaminen olisi väärä tie eteenpäin. Kiitoksia, Rova Sipel. Ja schön dank. Niin paljon kiitoksia. Meillähän ei ole pelkästään sisällöllinen, vaan myös aikataulun kannalta ongelma. Olen puheenjohtajan kanssa samaa mieltä siitä, että juuri työpaikkojen luomisen kannalta olisi ollut hyvä, jos tällä valiokunnalla olisi ollut tärkeämpi rooli tässä menettelyssä. Tämä kysymys sadan prosentin rahoituksesta sanon aivan suoraan, kun näin tämän ehdotuksen viime vuonna, niin sanoin, että tämä on hyvä ajatus, jotta voimme kriisin huipulla reagoida nopeasti ja antaa näille alueille, ei siis välttämättä jäsenvaltioille, vaan alueille, jotka kärsivät näistä ongelmista antaa määrärahat mahdollisimman nopeasti. Mutta meillä on tämä ongelma. Neuvosto suurella enemmistöllä vastusti tällaista rahoitusta kaikin mahdollisin tavoin, vaikka parlamentti nyt suurella enemmistöllä päättäisi, että seuraamme komissiota ja haluamme pitää kiinni tästä 100 prosentin rahoituksesta joutuisimme sellaiseen aikataulupaineeseen, että meidän täytyisi kompromisseista neuvotella, emmekä pääsisi minkäänlaiseen tulokseen ennen kesätaukoa, eikä tästäkään olisi kenellekään mitään hyötyä. Minun mielestäni on tärkeää, että tämä valiokunta päätyy sellaiseen tulokseen, että pidämmekö komission eh, ehdotusta periaatteessa hyvänä vai emme, ja sitten eh, teemme päätöksen, että ainakin tulevaisuudessa kriisivaiheissa voisimme näihin toimenpiteisiin ryhtyä. Tarkistusten suhteen meidän mielestäni pitäisi ottaa tähän vielä työllisyysvaliokuntana muitakin asioita mukaan. Esimerkiksi kun on kyse työpaikkojen luonnista, niin meidän täytyisi sanoa, että kyse ei saa olla ihan vain kaikenlaisista työpaikoista, vaan hyvistä ja hyvin palkatuista työpaikoista. Ja sitten meidän pitäisi lisätä sinne, että kun ihmiset menettävät työpaikkansa, niin eh, heidän pitäisi saada mahdollisimman pian uusi työpaikka. Ja eh, tässäkin tämän valiokunnan tulisi korostaa sitä, että täytyisi luoda uusia ja samanvertaisia, samanarvoisia työpaikkoja, eikä niin, että eh, työntekijät saavat aina vain huonommin palkattuja, <clears throat> huonompia työpaikkoja. E, minun mielestäni tämä komission periaatteellinen ehdotus on hyvä. Meidän pitäisi e, sanoa, että ainakin tulevaisuudessa sitä tulisi käyttää. Ja sitten meidän tulisi korostaa sitä, että tarvitsemme hyviä laadukkaita työpaikkoja ja uusien työpaikkojen olisi oltava samanarvoisia eikä huonompia. Merci, Madame Messner. Puis... Kiitoksia. Messner ja Thomas Mann. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Todella on niin, että kriisin kautta työmarkkinoilla on selkeitä ongelmia. Siksi on hyvä, että komissio pohtii sitä, miten Euroopan varoja, Euroopan unionin varoja voitaisiin käyttää paremmin, nopeammin, yksinkertaisemmin. Tuo sadan prosentin tukikin kuulostaa ensi kuulemalta hyvältä. Ongelma on se, että jos tuetaan sataprosenttisesti eikä tietyn määräajan vain, niin silloin luodaan riippuvuutta. Meidän pitää siis auttaa yrityksiä auttamaan itseään, eikä meidän pitäisi yleisesti ottaen siirtyä pois yhteisrahoituksesta. Meidän pitäisi kyllä pidemmän aikaa keskustella sadan prosentin ehdotuksesta, juuri koska neuvosto ei sitä halua. Komission ajatuskaan ei ole, että se toimisi loputtomiin. Haluaisin saada aikaan jonkinlaisen ratkaisun, jonka kautta todella autetaan ihmisiä suoraan. Minähän olen varjoesittelijä oman ryhmäni nimissä. Minä teen muutamia ehdotuksia perjantaihin Meillä on, perjantaihin asti meillä on vielä aikaa jatkokoulutuksessa – on tärkeää erityisesti ottaa huomioon työmarkkinoiden tarpeet yritysten kanssa läheisessä yhteistyössä. Yrityksissä tiedetään, mitä tarpeita siellä on. Kyllä yleensä tämä toimii, mutta tekstistä tätä ei vielä kovasti näe. Siksi minä tällaisen täydennyksen vielä tekisin. Eli vielä kerran, mahdollisimman pian pitäisi saada päätös niin, että ihmiset mahdollisimman pian voivat saada oikein kohdennettua apua päästä työmarkkinoille ja näin pois kriisistä. Kiitos. Monsieur Thomas. Thomas Mann. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi pohtia sitä, haluammeko tukea tätä yhteisrahoitusperiaatetta vai emme. Minä pidän sitä tärkeänä. On tärkeä eh, elementti se, että sanomme, että E, ei vain anneta määrärahoja e, eri alueille ja siinä kaikki, vaan yhteisrahoituksella on tärkeä poliittinen merkitys. Sillä varmistetaan se, että alueet ja ne instituutiot, jotka saavat e, määrärahoja, käyttävät näitä määrärahoja tehokkaasti. Tämä yhteisrahoitusperiaate on tärkeä rahoitusperiaate, emmekä me saa ryhtyä sitä murentamaan. Nyt kun neuvosto tätä vastusti, olette aivan oikeassa siinä, että on hyvin vaikea päästä yhteisymmärrykseen, niin yhden kannan on noustava selkeästi esiin. Nimittäin, että äh, tulevaisuudessa voimme sanoa, että tämän täytyy pysyä meidän äh, valiokuntamme käsissä. Ehkä hyvä puheenjohtaja voimme sanoa, että äh, siirrymme tähän assosioitujen valiokuntien menettelytapaan, että olemme samanarvoisia. Ei voida hyväksyä sitä, että aluekehitysvaliokunnassa käsitellään äh, näitä kysymyksiä. Tämä kyllä kuuluu meille työllisyysvaliokuntana. Äh, Regina Bastos mielestäni ratkaisi hyvin tämän kysymyksen äh, laadukkaista työpaikoista. Hänen tarkistuksessaan kolme mm, hyvät työpaikat nuorille Tätä voitaisiin ehkä myöskin hiukan täydentää. Mielestäni Regina Bastosin tie on aivan oikea. Jos meillä on erilaisia kantoja, niin voimme sitten ehkä seuraavia viikkoja käyttää siihen, että yritämme päästä yhteisymmärrykseen. Tällä hetkellä meillä on täysin erilaisia mielipiteitä, mutta Regina Bastos tunnetaan siitä, että hän kyllä pystyy kompromisseihin ja olemme kyllä edistyneet Regina Bastosin ansiosta, joten kiitoksia hänelle siitä. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Haluaisin itse vielä esittää täydentäviä huomioita. Mielestäni tässä valiokunnassa meidän ei pidä aliarvioida kantamme merkitystä täällä kahdesta syystä, tai oikeastaan kolmesta. Ensinnäkin siksi, että Euroopan sosiaalirahaston kulujen tehokkuus ja sosiaalirahaston varojen liikkeelle saaminen juuri yhteisrahoituksen takia näiden sääntöjen puitteissa, jotka tunnemme, on ollut erittäin vahva argumentti sille, että komissio alun perin ehdotti tätä 100 prosentin e- rahoitusta. Jos nyt unohdetaan kriisi ja niiden budjettivälineiden sopeuttaminen, jota EUlla on kriisin vastaamiseen, niin jollakin tavalla tässä ryhdytään rikoskumppaniksi neuvoston kanssa, jolla on ainoastaan yksi tavoita, nimittäin kunkin jäsenvaltion rahoitustilanne. Tämä on koko raho- sosiaalirahaston hengen vastainen lähestymistapa ja minun mielestäni se se vaikeuttaa tämän rahaston tehokkuutta. Silloin kun kohesiorahaston tilannetta tarkastellaan, joudutaan toteamaan, että uusia jäsenvaltioita ei ole mitenkään niiden kautta autettu kriisistä selviytymiseen tai ennenkään kriisiä. Niitä ei ole helpotettu pääsemään sellaiseen tilanteeseen, eh, joihin Espanjassa ja Portugalissa päästiin. rahastoja ei ole sopeutettu vastaamaan kentän todellisuutta uusissa jäsenvaltioissa. Tähän liittyy myös vastaanottokykyongelmat. Kyllä me sen tiedämme kaikki. Mutta tätä budjetti kysymystä laajentumistuessa ei haluttu esittää ja otettiin se, mikä oli olemassa, eikä otettu huomioon todellisuutta. Ja tulos on se, että näiden talouksien konvergenssi on erittäin hankalassa tilanteeseen. Nämä valtiot ovat kärsineet kriisistä pahasti. Jos emme sano tähän tilanteeseen mitään, luovumme Euroopan unionin budjetin tehokkuudesta. Ja sitten neuvotteluista neuvoston kanssa. Jäsenet täällä läsnä koko ajan puhuvat siitä, kuinka paljon heillä on valtaa ja kuinka on korjattava neuvoston virheellisiä suuntaviivoja. Tässä talossa jotkut halusivat pelata peliä ja, en, ja ennalta jo määrätä parlamentin kannan ennen kuin olemme edes keskustelleet asiasta ja nyt, nyt nöyrtyisimme neuvoston edessä. Mielestäni tällainen sietämätöntä. Ymmärrän kyllä nyt, mm, että tässä on kiire, mutta hyvät ystävät, hyvät kollegat, tämä parlamentti on osoittanut, että se osaa kantaa vastuunsa. Olen vuorokauden ajassa, vuorokaudessa saanut menettelyjä loppuun saatetuksi, kun on ollut kiire. Kyllä me pystymme tiukissa aikarajoissa toimimaan, mutta nyt neuvosto jo E- etukäteen päätti, minkä parlamentin kannan pitäisi olla, ja nyt meidän pitäisi yhtyä siihen. Kaikella ystävyydellä Rensinan vastosille, jos me nyt laadimme tästä lausunnon, no tietenkin olen tyytyväinen tästä tarkistuksesta kolme. Ei meillä ole varmasti mitään ongelmaa siinä, mutta tarkistus kaksi ja neljä, ne muodostuvat Kirilovin kannan ytimen ja minä pohdin, että mitä selkeä meidän on te- tehdä lausuntoa tästä, jos vain myöntäilimme häntä. Anteeksi nyt vain, kun olen näin kivas, mutta tämä tapa, jolla me otamme kantaa tähän kysymykseen, Niin, no Thomas Mann sanoi, että ensi kerralla nähdään, mutta e- ensi kerralla puhutaan sosiaalirahastosta. Jos lähdemme tällaisesta analyysistä, ja jos kriisitilanteessa, kun meillä on mahdollisuus toimia, nostamme kädet, niin kyllä menetämme pelin jatkossakin. Jos uskomme siihen, mitä teemme, jos olemme sitä mieltä, että sosiaalirahasto on hyödyllinen, se auttaa ihmisiä, sillä voidaan luoda työpaikkoja vaikeilla alueilla, niin älkää tulko kertomaan minulle, että jäsenvaltioilla on, ei, ei ole yhteisrahoitusvaikeuksia näinä aikoina. Minä kunnioitan kyllä neuvoston kunnianhimoisuutta ja Espanjan puheenjohtajavaltiota, eh, joka pyrkii etenemään nopeasti, mutta jos parlamentille annetaan mahdollisuus antaa kantansa hyvissä olosuhteissa, niin kyllä se siitä selviytyy. Kaikella ystävyydellä ja kunnioittain valmistelijan työtä. Haluan kuitenkin sanoa aivan suoraan, että minä en ole yhtä mieltä – tästä yhteisrahoitusasian lähestymistavasta. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näytä olevan, joten valmistelija annan teille puheenvuoron. Voitte päättää tämän keskustelun. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, erityisesti puheenjohtajaa puheenvuoroista. Todella tämä on meille hankala kysymys. Ja minä olisin ihan ensimmäisten joukossa – valmis sanomaan, että talous- ja sosiaalikriisin yhteydessä uskon, että kohesiorahasto on keskeinen väline irtaantumistrategian yhteydessä, mutta minä olen varma siitä, että kohesiorahaston roolin ja rakennerahastojen sosiaalirahaston roolit ovat sellaista jäsenvaltioita voidaan auttaa uuteen kasvun vaiheeseen. Valmistelijana en voi yksinkertaisesti sulkea silmiäni niiltä mahdollisuuksilta, joita meillä on edessämme. Meidän pitää toimia riittävän pragmaattisesti. Jos tänään otamme hyvin joustamattoman kannan yhteisrahoitukseen, en usko, että saamme toivomaamme aikaiseksi. Jos näitä rahastoja käytetään niin, että vähennetään byrokratiaa, jos me huolehdimme suuremmasta yksinkertaistamisesta siitä, että näihin rahastoihin ja niiden varoihin pääsee helpommin käsiksi, niin minusta tuntuu, että meidän on näin autettava PK-yrityksiä luomaan uusia työpaikkoja EU:ssa. Mitä esitettyihin tarkistuksiin tulee? Tämän esitetty aluekehitysvaliokunnassa Kirilovin mietintöön, niin nämä liittyvät useimmiten näiden välineiden joustavuuteen, niin että kohesiorahastoja ja rakennusrahastoja voidaan käyttää mahdollisimman nopeasti myös mahdollisimman tehokkaasti. Juuri niiden osalta, jotka tukea kaikkein kiperimmin tarvitsevat. Emme ole kuitenkaan unohtaneet aikaisemmin esitettyjä huolenaiheita, jotka liittyvät sosiaalirahaston uudistamiseen tulevaisuudessa. Minusta tuntuu, että näin saadaan Euroopan parlamentille ja työllisyysvaliokunnalle hyvä mahdollisuus tehdä yhteistyötä neuvoston ja komission kanssa niin, että kiinnitetään erityishuomiota Euroopan sosiaalirahaston uudistamiseen. Toimien niin, että mahdollisimman laajasti kohesiopolitiikkaa voidaan käyttää ratkaisevan tärkeänä, välttämättömänä politiikan alana, kun kriisistä pyritään eroon. Tämän sanottuani, niin kuten Thomas Mann sanoi, en ole täysin joustamaton tässä. Minä olen kyllä valmis ottamaan huomioon tarkistuksia, ehdotuksia, jotka tulevat kollegoilta. Tarkistuksia voidaan tehdä vielä huomenna 5. päivä maaliskuuta, mutta – haluaisin sellaisen pragmaattisen kannan, joka on todella tärkeä tällä hetkellä, kun ajatellaan työtämme työllisyysvaliokunnassa. Ajatellaan myös tulevaisuuttamme. Kiitos. Euh, euh, Kiitoksia tästä viimeisestä tavoitteesta. Varmaankin päästään konsensuksen äh, komissiossa. Toki on vielä määriteltävä, kuinka tehokasta toiminta siellä on. Kuten valmistelija täällä muistutti, tarkistusten jättämisen määräaika tätä lausuntoa varten on huomenna kello 12. Sen jälkeen käsittelemme tarkistukset seuraavassa valiokunnan kokouksessa 16.3. Ja äänestämme seuraavana päivänä, eli 17. päivä, koska vastuuvaliokunnan on otettava kantaa myös 17. ja 18. maaliskuuta. No niin, nyt olemme saaneet valmiiksi tämän asian esityslistalle ja ehditamme, että siirrymme kohtaan neljä. Se koskee tarkistusten käsittelyä herra Ole Kristensenin lausunnossa pääomavaatimuksista ja uudelleen arvopaperistamisesta ja palkka- ja palkkiopolitiikasta. Olkaa hyvä. Tack för det, formen. Och øh, tack till kollegorna för alla ändrings... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kollegoja tarkistuksista. Uskon, että voimme saada laajan enemmistön tässä kysymyksessä. Ja piti lähettää tämän sitten talousasian valiokuntaan. Tanskassa oli useita pankkeja, joiden piti sulkea kriisin takia. Ja neuvosto yritti sitten var- tehdä talletustakuut säästöille, jotta, näin ei, jotta heidän säästöilleen kävisi mitään. Pohjois-Jutlannissa esimerkiksi tällainen, oli tällainen konkurssi ja siitä oli todella pahat vaikutukset kansalaisille. Tässä oli kyse ihmisistä, jotka eläkkeensä, koko eläkkeensä tai kaikki säästönsä investoivat osakkeisiin ja äh, kärsivät sitten tietenkin valtaiset tappiot. Ja Tanskassa ja monista muistakin lähteistä olen kuullut, että tanskalaiset pankit ottivat valtaisia riskejä, koska ne harjoittivat sellaista toimintaa, että pankki pankki itse saa osakeoptioita riippuen oman pankkinsa kurssin nousemisesta. Ja tämä tarkoittaa, että pankkirit sitten ryhtyvät, hyväksyvät paljon suurempia riskejä tehdäkseen voittoa. Ja täytyy nyt katsoa, että tällainen tilanne saadaan vältettyä tulevaisuudessa. meidän täytyy yrittää saada aikaan tasapainoa mietinnössä. Tarvitsemme enemmän avoimuutta koko pankkialalla. Ja dynamiikan on oltava sellaista, että voidaan myös toimia vastavoimana, koska Tämähän on kasvava sektori, joka luo paljon työpaikkoja, jos sillä menee hyvin. No niin, nyt haluaisin lyhyesti käsitellä näitä tarkistuksia. Ja Thomas Mannille haluaisin sanoa 40, 45 ja 53 ovat hänen tarkistuksiaan. Minä kannatan niitä, mutta kun on kyse tarkistuksesta 53, niin meidän pitäisi ehkä hiukan muuttaa muotoiluja. Ja 41-42 ovat edustaja Zimmerin mietintö, äh, tarkistuksia, ja näihin suhteen olisi mielelläni halunnut tehdä kompromissiehdotuksen. Ja palkkapolitiikassa on huomioitava, että nämä palkkiot ovat 300 kertaa suurempia kuin työntekijän keskivertopalkka. Jos tämän ottaa laskentamalliksi, niin se kyllä aiheuttaa ongelmia, mutta on monia muita tapoja saada aikaan enemmän tasa-arvoa. Meidän pitäisi muotoilla tätä näin konkreettisesti, mutta muissa asioissa olen samaa mieltä ja varmasti pääsemme yhteisymmärrykseen. Ähm, tarkistuksen 44, 61 ja 55, niissä puhutaan erilaisista malleista. Minä en haluaisi, että mainitaan tämä äh, tietty laatujärjestelmä, koska tulevaisuudessa äh, me markkinoille saattaa tulla parempiakin järjestelmiä, mutta teillä on kyllä hyvät argumentit näiden mallien puolesta. Tarkistuksesta, tarkistuksesta 46 edustaja Delli puhuu pidemmän aikavälin tuloksesta vähintään viisivuotisessa kehyksessä. Minä ehdotin 3-5-vuotista kehystä ja mielestäni tämä on parempi. Sitten on 47, 48, 50-51 tarkistukset, joissa voimme päästä kompromissiin, koska äh, sisällön kannalta olemme samaa mieltä. Mutta jos puhumme sanktioista, niin meidän pitäisi puhua niistä aivan tarkkaan sanoa, mistä on kyse. En oikein pidä tästä, että mainitsemme sanktiot. Sitten 54, se mitä täällä sanotaan palkka- ja palkkiopolitiikasta, siitä en kovastikaan pidä. Sitten 56 on ok, 58 myös. Sitten meillä on myös tarkistus 59 edustaja Delliltä. Tässä on kyse muuttuvista palkkioosista ja vähintään 80 prosentista. Minun mielestäni tämä luku on vähän kyseenalainen, mutta mielelläni keskustelen teidän kanssanne. Sen tarkistuu 60 Hierikiltä ja Zimmeriltä tässä olemme oikeastaan samoilla linjoilla, sanomme aivan samaa asiaa. Ja tarkistus 62, siinä on jälleen kyse näistä viidestä vuodesta. Minä mieluummin laittaisin, että vähintään kolme vuotta. Ja tarkistus 63 oikeastaan äh, olemme aivan samoilla linjalla. Nyt äh, menin siis aivan nopeasti tämän mietinnön läpi ja toivottavasti ensi viikolla tai sitä seuraavalla viikolla voimme vielä istua saman pöydän ääreen ja keskustella näistä asioista ennen kuin valiokunnassa äänestetään. Kiitoksia. Kiitoksia. Hyvä esittelijä. Ennen kuin annan puheenvuoroa kollegalle, joka sitä pyysi, haluaisin muistuttaa valiokunnan jäsenille siitä, että tämä kertomus, joka koski Dublinin rakenteita, jossa toista kertaa luodaan katsaus Euroopan laajuisten yritysten tilanteen valvontaan, jossa segmentoidaan analyysi toimialoittain. Uskon, että tällainen asiakirja voisi olla meille hyödyllinen lähde tätä keskustelua varten, vaikka se tuleekin määräaika, tarkistusten määräajan jättämisen jälkeen. Uskon, että voimme kuitenkin senkin jälkeen nojautua tähän kertomukseen, joka on erittäin tyhjentävä ja ottaa keskustelussamme Meissneri sitten eteenpäin. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin ALDE-ryhmän Jürgen Kreutzmannin varjoesittelijämme, joka valitettavasti ei tänään voi olla, kun hänellä on vaalipiirissä tärkeitä tehtäviä. Haluaisin meidän nimissämme siis kiittää sydämellisesti tehdystä työstä. Meidän ryhmämme on pitkälti samaa mieltä esittelijän kanssa – ja siksi me olemme luopuneet omista tarkistuksista. Thomas Mannin tarkistuksia tuemme, suhtaudumme oikein myönteisesti. Minun ryhmäni ja Kreutzmann varjoesittelijänä suhtautuu varauksellisesti moniin vasemmiston ja vihreiden tarkistuksiin, koska palkkiopolitiikkaa säädeltäisiin näin liian tiukasti, joten pitkälti emme voi tukea näitä tarkistuksia. Tässä ensin tämä lyhyt kommentti. Justia niin Kreutzmann ei voi tänään olla paikalla, mutta joka tapauksessa jatkokeskusteluita odotetaan mielenkiinnolla. Kiitos. Merci, Monsieur Thomas Mann. Kiitoksia sitten Thomas Mann. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Ollelle haluaisin jälleen kerran sanoa eh, mietintösi ovat aina oikein hyviä, hyvä olla ja tällä kertaa olen aivan samaa mieltä jälleen kerran. Mehän keskityimme kolmeen tarkistukseen ja sanoit, että voit tukea niitä suurimmalta osin. Joustoturvassa teimme erittäin hyvää yhteistyötä, voimme jatkaa tällä linjalla. Mielestäni on hyvä, että sanomme, että pankkien on pidettävä kiinni siitä, mitä mistä ne ovat sopineet. Me haluamme saavuttaa sen, että ne ovat yhteiskunnassa mukana. Kyse ei ole mistään hyvän tekeväisyydestä. Tämä voidaan saavuttaa. Olen mainitsi pankkien ongelmat. Konkurssi on ollut muissakin maissa. Säästöillä ei ollut tarpeeksi suojaa. Ja tämäkin ongelma meillä on ollut. Nyt meidän on katsottava, miten voimme ehkäistä tällaista, millä tavoin voimme suojata talletuksia, millä tavoin voimme varmistaa sen, että vastuuta on myös pankkien työntekijöillä, jotta tietävät, mitä tuotteita he oikeastaan myyvät joskus pankkien työntekijät myivät tuotteita, joissa oli kyse huonoista arvopapereista, mutta pankin työntekijät eivät edes sitä tienneet. Kyse oikeastaan vain olivat kiinnostuneita saamistaan bonuksista. Tässä täytyy varmistaa pankkien vastuu ja pankkien on sanottava, että meidän on kannettava vastuumme niistä tuotteista, joita tarjoamme kuluttajille. Siksi neuvoston rahoitusvakaus periaatteet on toteutettava samalla tavoin kuin CSR-periaatteet. Olen tarkistuksesta 50 samaa mieltä Gabriele Zimmerin kanssa. Tämä, tähän ei tarvita ehkä sellaista muotoilua, että tämä on usein liian korkea. Olle sanoi, että hän haluaa tehdä kompromisseja, se on varmasti oikein hyvä. Meidän puheenjohtajamme on kriisivaliokunnassa ja tekee siellä työasiakirjaa. Myöskin kriisivaliokunnassa käsittelemme usein sitä, kuinka paljon vastuuta pankeilla on, kuinka paljon tehtäviä, mitä valvontamahdollisuuksia meillä poliitikkoina on Minun mielestäni on tärkeää, että teemme yhteistyötä näiden valiokuntien välillä. Eihän tämä äh, kriisivaliokunta äh, käsittele ainoastaan pankkien ja talouden kriisiä, vaan myöskin yhteiskunnan kriisiä. Ja siksi olen iloinen siitä, että meidän puheenjohtajamme on siellä mukana. Ja Uule vielä kerran kiitoksia. Varmasti saamme aikaan hyvän kompromissin. Merci, cher euh, vice-président. Kiitoksia, hyvä varapuheenjohtaja. Sitten vielä, vielä edustaja Helmer. Uh, well, thank you very much, uh, Madam Chairman. Kiitos paljon puheenjohtaja. ECR-ryhmässä me olemme sitä mieltä, että tämä koko ehdotus noudattelee hyvin tunnettua eurooppalaista doktriinia, että mikä tahansa kriisi on hyvä tekosyy keskittää valtaa Brysseliin ja poistaa sitä kansallisilta viranomaisilta. Oli sitten kyse luonnonkatastrofista, ympäristökatastrofista, terroristi, terrorismitoimista, niin aina voidaan laajentaa toimivaltaa Brysselissä rajata kansallisten viranomaisten mahdollisuuksia. Periaatteessa tämä mielestämme väärin, siitä ei ole hyötyä. Olemme sitä mieltä myös, että monet ehdotuksista täällä ja monet tarkistuksista myös ovat erittäin hankalasti täytäntöön pantavissa. Muutamana esimerkkinä viittaisin tarkistukseen neljä, jossa puhutaan riippumattomista palkkiokomiteoista. Tällaisia oli hyvin vaikea valvoa kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Tarkistuksessa yhdeksän halutaan estää se, miten yksittäiset työntekijät pyrkivät saamaan omaa voittoa tällaisissa yrityksissä. Tämä olisi hankalasti valvottavissa ja myöskin puuttuisi liikaa yksittäisten kansalaisten omiin valintoihin ja yksityisyyteen. Haluaisimme vastustaa niitä. Me olemme sitä mieltä, että tässä ehdotettu vain luo liikaa valtaa Brysseliin. Ja erityisesti tässä siirretään nyt toimivaltaa ilman, että siirretään vastuuta. Ja tuo on kyllä hyvin tärkeää, että sotketaan toimivalta- ja vastuukysymyksiä tällä tapaa. Tämä on aivan väärä lähestymistapa, emme voi sitä tukea. Merci. qu'il y a Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Onko komissiosta? Rova Walter ei taida olla paikalla. Annan siis puheenvuoron takaisin esittelijälle. Tack för eh, kommentarerna som jag är glad för. Kiitoksia näistä hyvistä kommenteista. Uskon, että kyllä voimme päästä yhteisymmärrykseen. Olin myös iloinen siitä, että Helmer ei kannata tätä ehdotusta, koska olisin kyllä ollut vähän äh, huolestunut, jos hän olisi äänestänyt minun äh, ehdotukseni puolesta. Silloin siinä olisi ollut jotain vikkoa mukana. Eihän tässä nyt vain puututta EU-hun, vaan koko maailma haluaa nyt välttää sen, että tällainen rahoituskriisi toistuu. Myös Yhdysvalloissa toimitaan näin ja myös yhdistyneessä kuningaskunnassa ollaan ottamassa käyttöön tällaista menettelytapaa, joka on hyvin lähellä neuvoston ehdottamaa menettelyä myös palkkojen, palkkioiden suhteen on tällaisia komiteoita. Ja toivottavasti koko maailma noudattaa sitä, mitä Eurooppa esimerkillään nyt vie eteenpäin. Kiitoksia. Hyvä, teillä on nyt aikaa 16.3. asti 16.17. maaliskuuta äänestämme niin, että saamme lausuntomme valmiiksi ennen kuin vastuu valiokunta, siis talous- ja raha-asioiden valiokunta ottaa kantaa 26 huhtikuuta. No niin, olemme käsitelleet tämän esityslyhdan kohdon loppuun. Ja valitettavasti joudun nyt pyytämään teitä lähtemään kahville tai puhelimeen, koska minun on keskeytettävä kokouksemme kello 10.30 asti. Silloin ryhdymme äänestämään näistä kahdesta kirjeestä koskien globalisaatiorahastoa. Kokous keskeytetään kello puoli yhteentoista asti.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

Chers collègues, si je peux vous inviter à reprendre... Hyvät kollegat, pyytäisin teitä istuutumaan paikoillenne tämän keskeytyksen jälkeen. Emme olleet voineet järjestää töitämme sillä tavalla sujuvasti, että olisimme, olisimme voineet keskeytyksettä edetä. Kuten tiedätte, komission jäsen tulee pian esittelemään meille EU 2020 strategiaa ja äänestys oli tarkoitus aloittaa kello 10.30, enkä mielelläni muuta äänestysaikaa, kuten ette varmaan tekään. Meillä on täällä kaksi kirjettä, jotka kuuluvat meidän toimivaltuuksimme, koska kyseessä on Euroopan rahasto. Haluaisin todeta komission jäsenelle, että voi olla, että jotkut rivit täällä näyttävät vähän tyhjiltä, mutta täällä on kuitenkin EPPn merkittäviä jäseniä paikalla, mutta EPPllä on samaan aikaan kuin tämä kokous tärkeä seminaari Budapestissa, joten heillä on kyllä hyvä syy olla poissa. Mutta se myöskin todella selittää sitä, että täällä on, näyttää vähän tyhjältä. Menemme nyt siis kohtaan viisi esityslistassa. Aivan ensiksi käsittelemme Alain suurille esitetyn kirjeen. Budjettivaliokunta kyseessä on Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto. Huonekalu ja vaatteiden, huonekalujen ja vaatteiden valmistus Liettuassa. Voimmeko äänestää tästä kirjeestä? Kyllä, äänest puolesta ja vastaan tyhjiä hyväksytty yksimielisesti. Itse asiassa näin äänestimmekin samalla kertaa kahdesta kirjasta. Ne molemmat käsittelivät Liettua. Tässä tämä äänestys kiinnitän komission jäsentä kärsivällisyydestä. Olen iloinen, että voin nyt virallisesti ottaa teidät tänne vastaan tehtävässänne, kuten näette, meillä on tässä valiokunnassa se paha tapa, että meistä on mukava tavata teitä usein niin, että pysymme analyyseissamme ajan tasalla. Tänään olette keskuudessamme kertomassa komission asiakirjasta, joka esiteltiin eilen. Kyseessä on EU 2020 strategia ja minusta on erittäin tärkeää, että kuulemme teitä heti seuraavana päivänä Annan teille nyt puheenvuoron niin, että voitte kertoa, mitkä teidän mielestänne on meille ne tärkeimmät suuntavivat. Ja tämän jälkeen siirrymme kysymys-vastaussessioon, johon olettekin jo varmaan aika tottuneita. Thank you very much, uh, Madam President, honorable members. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja, arvon jäsenet. Minäkin olen kiitollinen siitä, että sain mahdollisuuden tänään tulla teitä tapaamaan ensimmäinen tapaaminen uuden komission virkaanastumisen jälkeen, ensimmäinen mahdollisuus tulla tänne sen jälkeen, kun viimeksi tapasimme vähän eri muodostelmassa. Nyt todella voin esitellä kriittisen tärkeää asiakirjaa. Olen valmis keskustelemaan siitä tänään, mutta kuten puheenjohtaja sanoi, haluaisin myös käyttää kaikki mahdollisuudet keskustella valiokunnan jäsenten kanssa kahdenvälisesti, jos se on tarpeen, mutta myös valiokunnassa, jotta voimme jatkaa tätä vuoropuhelua, koska tämä aihe on niin tärkeä, erityisesti kriisin aikana. Tiedätte, että komissio eilen esitteli ehdotuksensa eurooppalaiseksi strategiaksi älykäs, vihreä, kaikki mukaan ottava kasvu. Minä uskon, että parlamentin ja komission – välinen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää tämän strategian onnistumiseksi. Elämme aikaa 10 vuotta Lissabonin strategian jälkeen. 10 vuoden kausi päättyy tänä vuonna ja voimme varmasti kaikki olla samaa mieltä siitä, että Lissabonin strategian korvaava strategia on strategia, jonka on oltava yksinkertaisempi, keskitetympi. Tämä strategia mielestäni vastaa näihin vaatimuksiin ja kahteen tärkeään tavoitteeseen. Yksi tavoite lyhyellä aikavälillä on se, että pitää puuttua nyt voimassa olevan talouskriisiin ja saada ihmiset takaisin työhön. Tämä on ratkaisevan aluksi. Keskipitkällä aikavälillä pitää huolehtia siitä, että eurooppalainen talous- ja sosiaalimalli voi vastata uusiin haasteisiin, väestöhaasteisiin, ilmastonmuutoksen haasteisiin. Lissabon Lissabonin strategia jo vastasi globalisaatioon Euroopassa omalta osaltaan. Uuden strategian on myös vastattava globalisaation kriisiin. Meidän ehdotuksemme asettaa työllisyyspolitiikan köyhyyden vastaisen taistelun keskiön, niin kuin monet sidosryhmät toivovat. Tämä on nyt keskeisin huolenaihe monien kansalaisten mielessä kautta Euroopan. Tilastot puhuvat synkkää kieltä. Työttömyys on noin 10 prosenttia työvoimasta ja sen odotetaan nousevan. Tärkein tavoite siis työttömyyden vähentäminen keskipitkällä pitkällä aikavälillä, uusien parempien työpaikkojen luominen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisääminen. Komissio on esittänyt kolme prioriteettia. kysymystä tai tämän strategian pilaria – Ensinnäkin älykäs kasvu kehittämällä taloutta, joka perustuu tietoon ja innovaatioon. Toiseksi kestävä kasvu niin, että käytetään resursseja tehokkaammin, vihreämmin ja kilpailukykyisemmin taloudessamme. Kolmanneksi kaikki mukaan ottava talous, jolla tuetaan taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota. Nämä kaikki kolme pilaria ovat tärkeitä. Kasvun prioriteetti rakentuu työllisyysstrategian ja avoimen koordinointimenetelmän varaan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden mukaan. Työllisyys- ja sosiaalipolitiikka on tässä integroitu paljon voimakkaammin mukaan kuin Lissabonin strategiassa. Ja jos haluamme huolehtia – tavoitteista, joita toivomme, niin politiikan muilla aloilla on pidettävä mielessä työllisyys ja sosiaalialan tavoitteet. Lisäksi älykkäässä kestävässä kasvussa on työllisyysulottuvuus mukana. Se ei liity siis ainoastaan kolmanteen pilariin. Koulutuksen, opetuksen, elinikäisen oppimisen asemaa parannetaan. Koulutuksen ja työmarkkinoiden välistä yhteyttä on yksinkertaistettava niin, että nuoret pääsevät paremmin työpaikoille. Näin kilpailukykyinen talous vaikuttaa hy- hyvällä tapaa työmarkkinoihin esimerkiksi vihreitä työpaikkoja luomalla. Me olemme lähteneet keskustelemaan tästä ilmastonmuutosasioista vastaavan komission jäsenen kanssa. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät jäsenet, keskeinen moottori tässä on tavoitteet joiden kautta voidaan päästä strategian kolmeen tavoitteeseen. Kolme pilaria, viisi tavoitetta. Ehdotuksessa halutaan keskittyä muutamaan selkeään tavoitteeseen, jos otetaan huomioon pilareiden osatekijät. Ja lisänäkyvyyttä saadaan Eurooppa-neuvoston neuvotteluiden kautta. Tavoitteessa painotetaan sitä, että komissio pitää työllisyyttä ja sosiaalipolitiikkaa hyvin tärkeänä. Minulle kaikkein tärkeintä on työllisyystavoite. 20-64-vuotiaiden työllistämistä pyritään parantamaan niin, että naiset otetaan voimakkaammin mukaan. Niin, että saadaan mukaan ainakin 75 prosenttia 69 tilalle. Sosiaalinen tavoite on se, että vähennetään 25 prosenttia niiden lukumäärää, jotka elävät köyhyys- rajan alapuolella Euroopassa. Koulutustavoite, jolla koulun kesken jättävien määrä lasketaan 10 prosenttiin 15 ja lisätään 30-34-vuotiaiden luku, jotka ovat saaneet korkeamman tason koulutusta. Tiedämme, että nämä tavoitteet ovat mahdollisia strategioiden kautta, jotka muokataan sopiviksi eri jäsenvaltioihin. Monimuotoisuus on eurooppalainen arvo, mutta meidän on myöskin nähtävä, että monimuotoisuus luo tietyt haasteet. Joillain on enemmän työtä tehtävissä näiden tavoitteiden aikaansaamiseksi. Siksi me toivomme, että näistä tavoitteista voidaan tehdä kansallisia tavoitteita, ottaen huomioon eri jäsenvaltioiden lähtökohdat – Komissio tekee parhaansa tukeakseen jäsenvaltioita omien tavoitteiden asettamisessa. Toivon, että ne ovat realistisia, mutta kunnianhimoisia. Mielestäni komission tavoitteet ovat sekä realistiset että kunnianhimoiset. Me haluamme lähestyä temaattisesti viittä tärkeää tavoitetta. Meillä on kolme pilaria, viisi tavoitetta ja seitsemän aloitetta, joista kolme liittyy työllisyyteen ja sosiaalipolitiikkaan seuraavat uuden osaamisen ja työpaikkojen agenda. Nuoriso, liikkuva nuoriso, eurooppalainen köydenvastainen foorumi. Uuden osaamisen ja työpaikkojen agendan alla joustoturva on keskeinen asia. Joustoturva on todella tärkeää, jotta voidaan uudistaa työmarkkinoita, rakentaa konsensuksen pohjalta, joka on syntynyt viimeksi kuluneiden muutaman vuoden aikana. Siinä on yhdistettävä joustavuut joustavuus työpaikan varmuuden välillä. Joustoturvan pitäisi pyrkiä siihen, että helpommin saadaan uutta osaamista, joka vastaa tarvetta parantaa työpaikkojen laatua, liikkuvuutta, työllistettävyyttä ja näin lisätä tuottavuutta. Tässä yhteydessä komissio haluaa edelleen kehitellä uutta osaamista uusia työpaikkoja varten aloitetta, jossa pyritään ennakoimaan, mitä osaamista työmarkkinoilla tarvitaan – lähestyä työpaikkakysymyksiä niin, että elinikäinen oppiminen on tärkeää. Otetaan nuoria pääsemään työmarkkinoille, helpotetaan työelämän ja perheelämän yhdistämistä ja tuetaan pidempää töissäkäyntiaikaa. Uus, uutta osaamista uusia työpaikkoja varten on tässä tärkeä aloitteemme. Seuraava lippulaiva on sisällyttävä agenda, jossa pyritään parantamaan nuorten toimia työmarkkinoilla. Tässä yhteydessä aion esittää integroidut toimintapuitteet piakkoin, joilla voidaan helpottaa nuorten pääsyä työmarkkinoille. Yhteyden parantaminen koulutuksen ja työpaikan välillä on tässä ratkaisevan tärkeä seikka. Nuoret kohtaavat yhä enemmän muutoksia työmarkkinoilla. Siksi tarvitaan toimia, jotta voidaan tukea harjoittelua ja muuta työkokemuksen saamista kaikenlaisen tuen turvin. Ehkä muistatte, että kun tapasimme kuulemistilaisuudessani parlamentissa tammikuussa, minä pidin hyvänä ajatusta ensimmäisten työpaikkojen Erasmus-tyyppistä järjestelmää, jossa annetaan ensimmäisiä työpaikkoja nuorille kautta Euroopan unionin. Voin vahvistaa mielelläni tänään sen, että ensimmäinen ohjelma aloittaa, alkaa pian. Näin tuetaan kautta EUn nuorten työpaikan saamista. Mukana tulee, mukaan tulee yrityksiä, jotka mielellään palkkaavat nuoria muista EU-jäsenvaltioista. Kolmantena tärkeänä seikkana köyhyyden vastuinen eurooppalainen foorumi, jonka kautta pyritään sisällyttämään sosiaalinen ulottuvuus EU 2020 strategiaan. Köyhyyden vastainen taistelu on tärkeä ja näin pyritään vahvistamaan painotusta avoimeen koordinointijärjestelmään. Sosiaalinen, sosiaalisuoja saa tässä sosiaaliturva tärkeän roolin, kun ajatellaan edistyksen arviointia. Puheenjohtaja, parlamentin rooli EU 2020 strategian hallinnoinnissa on tärkeä. Komissio toivoo, että parlamentti voi ottaa kantaa integroituihin suuntaviivoihin ennen kesäkuista Euroopan neuvoston kokousta. Kansalliset parlamentit mielellään saavat myöskin osallistua tähän työhön, kun muotoilemme EU 2020 strategiaa. Lisäksi tärkeämpi rooli tarvitaan alueille ja paikallisviranomaisille ja selkeämpi yhteys Euroopan 2020-strategian välillä EU-tasolla ja jäsenvaltioiden kansallisten strategian välineiden välillä, budjetin välillä. Työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta on saatava voimakkaammin mukaan politiikkaa määriteltäessä ja myöskin täytäntöönpanossa. Euroopan sosiaalirahastoa tulisi käyttää tehokkaammin. Tämä käyttö pitäisi yhdistää EUn 2020 strategian tavoitteisiin. Minä mielelläni keskustelen tämän valikunnan jäsenten kanssa niistä politiikan aloista, jotka kuuluvat omaan vastuualueeseeni. Niin, että keskeisillä aloilla yhdistetään työ 2020 strategiaan. Osaaminen ja osaamisen yhdistäminen tuleviin vaatimuksiin. Joustoturva. Minulla oli ilo osallistua eiliseen seminaariin. Edustaja Serkasin järjestämään seminaariin. Se oli todella hyödyllinen, innostava, hedelmällinen keskustelu tästä aiheesta. Aktiivinen kaikkien sisällyttäminen, vihreät työpaikat ja koko talouden vihertäminen. Tiedän, että valiokunnassa tehdään työtä monien mietintöjen parissa näistä aiheista ja odotan mielenkiinnolla teidän kannanottanne. Kysymys siis kuuluu, mihin 2020 strategia kulkee tämän jälkeen nyt, kun se on komissiossa hyväksytty. Kuten tiedätte, keväinen Euroopan neuvoston kokous 25.–26. maaliskuuta ottaa komission ehdotuksen keskustelun kohteeksi ja johtopäätösten pohjalta komissio esittää yksityiskohtaisemman ehdotuksen integroiduutta suuta viivoista, jossa otetaan huomioon myöskin sopimuksen mukaiset työllisyyssuuntaviivat. Näistä keskustellaan neuvostossa jälleen, kun parlamentin kanta on myös kuultu. Kesäkuussa Euroopan neuvosto hyväksyy nämä tulokset uutena strategiana. Puheenjohtaja, hyvät jäsenet, minä voimakkaasti uskon, että uuden strategian asema on ratkaisevan tärkeä, kun ajatellaan Euroopan kansalaisten hyvinvointia tulevaisuudessa. Jos haluamme edelleen, että meidän mantra Mantereemme on esimerkki maailmassa sosiaalisen markkinatalouden osalta, että siellä huolehditaan kansalaisten hyvinvoinnista, niin kaikkien sidosryhmien pitää tehdä yhteistyötä. Euroopan parlamentti edustaa parhaiten kansalaisia, siksi Euroopan parlamentin rooli on tässä yhteydessä ratkaisevan tärkeä. Mielelläni keskustelen teidän kanssanne eteen yhteistyötä, jotta tästä strategiasta saadaan aika menestys. Kiitos oikein paljon. Merci beaucoup de cette euh, présentation. Suuret kiitokset tästä esityksestä. Nyt minulla on puheenjohtajan vaikeus tässä. Täällä on nimittäin 17 kollegaa puhuja listalla. Joudun siis soveltamaan tätä hirvittävää puheenjohtajan sääntöä, jonka mukaan annetaan vain kaksi minuuttia kullekin kollegalle niin, niin että kaikki ehtisivät puhumaan. Ja sitten annan komission jäsenelle vastausvuoron ei aivan lopussa, vaan muutaman puheenvuoron jälkeen niin, että hän voi kunnolla vastata. Ensin Richard Falbe. Puheen, puhujalista on nyt suljettu. Ai jaha, meillä on siis 20 puhujaa, kaksi minuuttia siis. Ja sen jälkeen Elisabeth Lind. It was my phone. <laughs> no. Chtěl bych říct jednu věc. Vážený pan. Haluaisin sanoa yhden asian, hyvä komission jäsen. Lissabonin strategia päättyi totaaliseen epäonnistumiseen. Sen avulla ei toteutettu mitään, mitä luvattiin. Yksi kaikkein tärkeimmistä sanoista oli lisää työtä mutta tilanne on vain heikentynyt. Strategia 2020 on parempi, koska se on lyhyempi, eikä siinä ole niin paljon tavoitteita. Mutta toisaalta meidän olisi kuitenkin sanottava, että kyseessä on sama sekoitus tyhjistä sanoista niin kuin Lissabonin strategiassakin. Viime vuosina Euroopan unionissa on luotu paljon työpaikkoja, mutta melkein kaikki olivat epäsäännöllisiä työpaikkoja. Te puhuitte avoimesta koordinaatiomenettelystä. Sitähän ei melkein ole olemassakaan, koska jäsenvaltiot tekevät juuri mitä lystäävät. Jäsen valtiossa työmarkkinoilla ei ole asianmukaisia välineitä käytettävissä. Vuokratyöt, tarjoavat vain orjatyötä Puhun nyt kokemuksesta omasta maastani. Itsenäiset ammattiin harjoittajia on yhä vähemmän, yhä enemmän, koska he eivät löydä vakituisia työpaikkoja. Kuinka voisivat syntyä liitot, jotka puolustaisivat työntekijöitä, kun työntekijöiden puolustaminen on niin vaikeaa. On vaikea lisätä työpaikkoja niin, että työpaikat olisivat myös laadukkaita, koska työnantajat antavat mieluiten työtä, joka vaatii vähän pätevyyttä. Ja tällaista työvoimaa on helppo saada. Tsekin tasavallassa on paljon henkilöitä, jotka ovat vain suorittaneet yliopistotutkinnon. Tanskassa tilanne on ehkä parempi, mutta sekin on pelkää lumetta, koska ei järjestelmä toimi. Lopuksi haluaisin sanoa, että heti kun ongelma löytyy, sitten löydetään jokin kaunis sana, millä ongelmaa kutsutaan ja luullaan, että ongelma on ratkaistu. Linja sitten Serkas. Uh, niin, kiitoksia oikein paljon ja tervetuloa tänne valiokuntaan. Kyllä olen pitkälti samaa mieltä siitä, että Lissabonin agenda ei saavuttanut niitä tavoitteita, jotka sen piti saavuttaa. Ja nyt tällä 2020 strategialla meidän tulisi saavuttaa tavoitteemme. Puhut te köyhyyden torjumisesta, olen erittäin iloinen siitä. Tässä on enemmän esillä köyhyyden torjuminen kuin komission alkuperäisessä asiakirjassa. Pelkäsin pahasti, että keskitymme ainoastaan rahoituskriisiin, emmekä huomioi mm, ihmisiä aivan ruohonjuuritasolla, jotka todella kärsivät äh, talouskriisistä. Sanoit, että sosiaalinen syrjäytyminen kuuluu äh, köyhyyden vastaiseen taisteluun, mutta tässä ei 2020 visiossa ei laisinkaan äh, mainita syrjinnän vastaisuutta. Tiedän, että täällä nyt nauretaan, koska minä otan syrjinnän vastaisuuden aina esiin ja tulen aina sen ottamaan esiin. Pelkäsin myös, että parlamentti jätetään tästä ulkopuolelle sekä komissio että neuvosto sen jättäisivät ulkopuolelle, mutta olen iloinen, että se mainittiin tässä. Ja lisäksi olen iloinen siitä, näistä tavoitteista, mutta perustuen siihen, mitä Lissabonin suhteen tapahtui tai ei tapahtunut, eh, miten voimme olla varmoja siitä, että nämä tavoitteet todella saavutetaan, koska on hienoa, että meillä on tavoitteita sosiaalisessa syrjäytymisessä, köyhyyden torjunnassa ja kaikissa näissä avainkysymyksissä, mutta jos me emme tiedä, miten nämä tavoitteet saavutetaan, ja jos palataan nyt avoimeen koordinointimenettelyyn, eh, Asiakirjassa sanotaan, että muuttaa avointa koordinointimenetelmää. Äh, mutta haluaisin hiukan lisäselvennystä siitä, miten aiotte muuttaa. Äh, Kiitoksia. Otetaan vielä kaksi tähän ryhmän. Aleksandr Serkas ja sitten Thomas Mann. Herra Serkas. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsen. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että olitte eilen seminaarissamme mukana. Te selvästikin ponnistelette lähentyäksenne parlamenttia. Haluaisin kiittää teitä alustuksestanne. Onpa harmi, että teidän sananne eivät ole sitä, mitä tekstissä sanotaan. Puhuitte paremmista työpaikoista. En tällaista kuitenkaan mistään löydä. En myöskään löydä sosiaalipolitiikkaa, en myöskään sosiaalisen osallisuuden politiikkaa. Hyvä komission jäsen, valitettavasti sosialisti ja demokraattien ryhmän mielestä tämä dokumentti ei vastaa odotuksiamme, eikä varsinkaan eurooppalaisten odotuksia. Se on vielä vakavampaa varmastikin tästä puuttuu analyysiä. Ajatellaan vieläkin, että meillä on vain eh, talouskasvukriisi. Ei, vaan olemme sosiaalisessa, ekologisessa ja poliittisessa kriisissä luultavasti. Eh, tässä dokumentissa on sovellettu sellaista menettelyä, jossa uskotaan, että kunhan talous paranee, niin kyllä sitten muutkin yhteiskunnan ongelmat ratkeavat. Tämä ei pidä paikkaansa. Ei kaikki kasvu ole samanlaista. Kaikki työpaikat ei tule ratkaisemaan ongelmia ja e, sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta. Täällä ei ole minkäänlaista poliittista kunnianhimoisuutta tässä asiakirjassa. Tässä on kuunneltu vain virkamiehen ja byrokraatteja edelleenkin. Tässä sovelletaan jonkinlaista valistunutta desmotismia, sen, mitä kansalaisjärjestöt ja ammattiliitot ja kansalaiset sanovat, että on turha äänestää, koska on kyllä joku valistunut vähemmistö tietää, mitä me tarvitsemme. Meidän on pureuduttava ongelman ytimeen. Se on rahoituskriisi, valtava ongelma, markkinat, joilta puuttuu säännöt. Se on tuhonnut todellisen reaalitalouden, se on tuhonnut miljoonia työpaikkoja. Me edelleen puhumme kuitenkin kasvun mantrasta, jonka pitäisi kaikki ongelmat ratkaista. Valitettavasti tämä ei pidä paikkaansa. Tarvitsemme todellisen tasapainoisen strategian, jolla voidaan ratkaista sosiaalisia, ekologisia ja poliittisia ongelmia. Tällaista meillä ei ole. Toivon, että tulevina kuukausina tämä asia saadaan kuntoon. Thomas Manni sitten komission jäsen. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenelle, että hän tuli näin varhain meille Sarkasille voin sanoa, että Euroopan komissiolla tätä asiakirjaa, tai oli vuodelta 2009 marraskuulta työmarkkinaosa puolet osallistuivat ja kanta oli otettava ennen tammikuun 15. päivää. Eli ei tämä mistään tyhjästä ole syntynyt. Kaksi kysymystä. Komission jäsen, mehän siksi epäonnistuimme Lissabonissa, koska jäsenvaltiot eivät halunneet tehdä yhteistyötä – ja koska selkeästi ei ymmärretty, mikä eurooppalainen ulottuvuus tähän liittyy, emmekä pystyneet painostamaan jäsenvaltioita. Kokin raportissa 2004 sanottiin naming, shaming and faming, eli että katsotaan tarkkaan, mitä jäsenvaltiot tekevät. Haluatteko lähteä tähän sanoa, että nimetään nimeltä. Minä tuen subsidiariteettiperiaatetta. Tiedän kyllä, mitä on tapahtunut jäsenvaltioissa, mutta mitä ei ole toteutettu. Olisiko tämä mahdollisuus saada paljon voimakkaampia vaikutuksia. Toiseksi, ihan oikeasti sanoitte, että tarvitsemme tavoitteita, joihin voidaan päästä ja joita jäsenvaltiot tukevat. Ihan totta. Euroopan sosiaalirahastoon liittyvä kysymykseni, mikä mahdollisuus teidän mielestänne on luoda tulevaisuuteen sopiva eurooppalainen sosiaalirahasto, koska keskeisessä tavoitteessa – Puhuttiin esimerkiksi siitä, että koulun kesken jättäneiden määrää on leikattava alle 10 prosenttia. Se on ihan mahdollista. Voimme olla mukana tuossa työssä, mutta me tarvitsemme lisätyötä. Jäsenvaltioiden toimet eivät siihen riitä. Euroopan sosiaalirahastolla on tässä tärkeä tehtävä. Liittyykö tämä siis Euroopan sosiaalirahaston toimivan tulevaisuuteen? Kiitos. Hyvä komission jäsen. Kiitoksia oikein paljon. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että Eh, haluaisin herra Faberille sanoa, että meillä on eri ähm, näkemys Lissabonin strategiasta. Se ei ollut äh, täysi menestys, mutta on epäoikeudenmukaista sanoa, että se oli täysi epäonnistuminen me, jotka tulemme tietyltä alueelta Euroopasta, tietystä Euroopan kolkosta, me kyllä tiedämme, eh, mitä puutteita eh, pitkän tähtäimen suunnitelmilla on ja miksi tällaiset suunnitelmat eh, epäonnistuivat usein toisenlaisessa taloudellisessa ja yhteiskuntajärjestelmässä. Tämä on myös hyvin vaikeaa tämänhetkisessä Euroopan unionissa, mutta uskon, että tällaisia suunnitelmia on kuitenkin tehtävä. Tarvitaan nimittäin visiota ja toiseksi on aivan selvää, että osa Euroopan talouden rakenteellisista heikkouksista voidaan ratkaista ainoastaan pitkän tähtäimen suunnitelmalla. Niitä ei ratkaista yhdessä, kahdessa tai kolmessa vuodessa. Meillä täytyy olla mm, pidemmän aikavälin visio. Ja meidän on opittava siitä, miksi Lissabonin tavoitteita ei saavutettu, mutta on epäoikeudenmukaista sanoa, että niitä ei saavutettu laisinkaan. Työllisyysaste nousi, erityisesti naisten työllisyysaste ja meillä oli hyvä suunta kohti kilpailukykyä. Sitten tuli kriisi ja Tämä kriisi tietenkin tuhosi useita työpaikkoja, jotka oli luotu edellä, eh, sitä ennen ja ei tietenkään riitä, jos useat näistä työpaikoista, joita luodaan, ovat eh, lyhytaikaisia pätkätöitä, eivätkä tarjoa eh, riittävästi turvaa työntekijöille. Joten meidän täytyy kyllä oppia näistä ongelmista, mutta lasta ei pitäisi heittää pesuveden mukana eikä myöskään ilman pesuvettä. Tässä on kyse hallituksista ja siitä, että ne eivät ole sitoutuneet tähän tarpeeksi. Ja Lissabon 2020 on nyt parempi strategia siinä mielessä, että tavoitteita on vähemmän, mutta meillä on paremmat välineet niiden saavuttamiseksi. Tietenkään tätä asiakirjaa ei luotu uuden komission ensimmäisenä kolmena viikkona, vaan on tehty hyvin paljon valmistelevaa työtä, mutta komissiolla oli paljon mahdollisuuksia keskustella tästä asiakirjasta ja viimeistellä sitä. Ja voin sanoa teille, että eräs asia, joka erityisesti nousi esiin keskusteluissa, oli se, että meillä täytyy olla saavutettavia ja uskottavia tavoitteita. Joten tämä kehys on nyt sellainen, että Euroopan unionin toimielimet voivat sitä tukea. Olen iloinen, että edustaja Lin otti esiin tämän köyhyyden vähentämistavoitteen. Minun mielestäni se on avainkysymys, se on uusi elementti. Tämä on varsin lyhyt teksti, joten en voi siinä ottaa esiä kaikki aspekteja, miten torjua köyhyyttä eri jäsenvaltioissa mutta tässä ei ole kyse siitä, että katsoisimme ainoastaan eurooppalaisia keskivertolukuja, vaan meidän on katsottava niiden taakse. Ja kun näemme, että marginalisoidut syrjäytetyt ryhmät kärsivät enemmän köyhyydestä, niin silloin näille ryhmille on suunnattava mm, omia ohjelmia. Ja tähän kuuluu myöskin syrjimättömyys kysymykset, jotka ovat nyt edust- komission jäsen Redingin alaisena, ja myöskin sosiaalirahasto, koska tarkoituksena on käyttää sosiaalirahastoa tehokkaammin ja tavoitteellisemmin työllisyyden edistämisen ja köyhyyden torjumisen tavoitteiden edistämiseksi. Yes, there is indeed a... Niin. Meillä on todellakin tarvetta vahvistaa avointa koordinointimenetelmää. Tämä on varsin uusi väline. Olemme voineet jo oppia sen käytöstä ja avoin koordinointimenetelmä, siitä on tehtävä vahvempi yhteistyön foorumi, kuten edustaja Mann korosti. Meidän on tehtävä siitä tästä koordinoinnin muodosta täytäntöönpano muoto. Thank you. Um, les orateurs... Kiitoksia. Seuraavat puhujat. Ungurna, nu, Ungurianu, excusez-moi, puis Madame Plum, uh, Monsieur Ungurianu. Ungurianu ja sitten Rova Plum. Thank you, Madam Chair, and uh, thank you, Commissioner, for... Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen, että tulitte tänne jakamaan ajatuksenne kanssamme. Kun kuuntelin kommenttejanne työpaikkojen luomisesta, haluaisin kysyä ihan peruskysymystä. Miten uskotte, että saadaan sopimaan yhteen työmarkkinoiden kysyntä ja tarjonta? Eli miten voidaan estää se, että koulut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 Jotta voisimme saada aikaan kestävää kasvua ja kestävää taloutta, tarvitaan vihreitä työpaikkoja. Minua kiinnostaisi kuulla, onko niin, että komissiossa uskotte, että voidaan luoda uutta toimivaltaa ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Vihreää ratkaisua ajattelen tässä. Elinikäisen oppimisen osalta esimerkiksi puhutaan kahdeksasta tekijästä. Onko teillä tarkoituksena esittää yhdeksättä, joka liittyy ympäristöön? No toinen kysymys liittyy yhteen tavoitteeseen, jonka esitette. Kaikki mukaan ottavat työmarkkinat tai naisten työllistymisen lisääminen. Aikooko komissio esittää selkeää strategiaa, jotta miehille ja naisille vihdoin maksettaisiin samasta työstä sama palkka. Karima Deli. Kiitoksia sitten Karima Deli ja George Bach. Monsieur le Président. Euh, Puheenjohtaja. Kiitoksia puheenvuorosta. Hyvä komission jäsen. Olette ilmoittaneet aika kunnianhimoisista tavoitteista. Sanoitte, että vähennettäisiin käyhyyttä 20 miljoonalla hengellä. Lissabonin strategia, joka oli todellinen epäonnistuminen. Siinä piti poistaa köyhyys, teillä oli sitovia tavoitteita. Mistä tällainen luku on repäisty? Kuinka olette arvioineet nämä 20 miljoonaa? Haluaisin tietää. Me Minun me köyhyyttä pitäisi vähentää ainakin puolella, koska se on kiireellinen asia, tämä on vihreiden kanta. Sitten puhuitte nuoru, nuorista ja työttömyydestä. Sanoitte, että olisi lisättävä koko koulutusta ja harjoittelua. Minusta tämä ei ole oikea ratkaisu, koska tänä päivänä harjoittelu aiheuttaa juuri että eh, Nuorilla on harjoitteluita toisen, toisensa jälkeen ennen kuin päästään todellisiin töihin. Ja kun katsotaan, mitä palkkaa harjoittelijat saavat, se on hyvin surkean pieni. Ja kuitenkin he tekevät työtä, jota mm, voisi tehdä täysipäiväisesti palkattu työntekijä. Et, ette puhu nuorten autonomiasta. Voisitteko lopultakin palata tähän minimipalkkaan kaikille iästä riippumatta. Sitten puhuitte Erasmuksesta. Hyvä komission jäsen, Erasmus ei ole kaikkien saatavilta, saatavilla. Kun 16-vuotiaat haluaisivat koulun jälkeen lähteä tutustumaan muihin maihin, ei se ole mahdollista monillekaan. Erasmus ei myöskään ole varattu nuorille, toisin sanoen vanhempikin henkilö voisi mielestämme saada oikeuden Erasmuksen. Erasmus koskee elinikäistä oppimista, se pitäisi olla avoin kaikille. Kiitoksia sitten viimeinen puhuja tällä kerroksella George äh, Niin, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komission jäsen, äh, mm, että olette parlamentin ottaneet huomioon. Minä haluaisin kolmeen asian keskittyä ja ensinnäkin Haluaisin puhua vihreistä työpaikoista, tulevista työpaikoista ympäristöalalla. Oletteko kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, että miten toimitaan siirtymävaiheessa. Perinteisessä teollisuudessahan työpaikat vähenevät. Miten aiotte tämän siirtymävaiheen hoitaa? Sitten yleinen kommentti. Sanoitte, että parhaita työpaikkoja, jotta saadaan aikaan hyvinvointia ihmisille. 2020-strategian yhteydessä luin, että komissio nyt poikkeaa säännöstä, että pysyvät työpaikat eivät enää ole sääntö, vaan poikkeus määräaikaisten työpaikkojen tulisi olla sääntö. Tässä nyt lasketaan sitten yhteen harjoitteluaika ja monien muiden lyhyiden pätkätöiden aika yhteen, mutta minä olen sitä mieltä, että pysyvien työpaikkojen tulisi kuitenkin olla vielä sääntö. Sitten koulutuksesta sanoitte, että haluatte edistää tietoyhteiskuntaa ja koulutusta. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia äh, aivan kuin Lissabonin sopimuksessakin, Lissabonin strategiassakin äh, tämän toteuttaminen jäsenvaltioissa, koska koulutuspolitiikka on kuitenkin vielä jäsenvaltioiden toimivaltuuksissa. Hyvä komission jäsen. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon. Monet tämän kierroksen kysymyksistä liittyvät kysymyksiin, joissa minun on tehtävä kovasti yhteistyötä muiden komission jäsenten kanssa. Aloitaisin ensimmäisestä, ehkä kaikkein tärkeimmästä, makrotaloudellinen ympäristö. On todella totta se, että se mitä minä voin tukea omalta osaltani on tämä tarjontapuoli työmarkkinoilla. Koulutuksen, paremman kilpailukyvyn kautta työntekijöiden välillä, elinikäinen oppiminen ja niin edelleen. Tämä kaikki liittyy tuon tarjontapuoleen. Jos haluan vaikuttaa työvoiman kysyntäpuoleen, minun on tehtävä työtä Olli Reenin kanssa, puhuttava hänen kanssaan siitä, miten Euroopan unionin makrotaloudelliset ohjelmat toimivat eri jäsenvaltioissa erityisesti silloin, kun monet maat jo kärsivät liiallisen alijäämän tilanteesta – lähivuodet varmasti tuovat konsolidointia. Tämä on siis sellainen harjoitus, johon meidän on lähdettävä yhdessä. Minä yritän tuoda nämä oman alani kysymykset tähän makrotalouskeskusteluun. Me olemme tehneet ensi askeleet tässä yhteistyössä ja Uskon, että tämä on todella tärkeää. Tämä on aihe, johon usein puutumme, kun puhutaan irtaantumistrategiasta, siitä, miten pääsemme irti tästä kriisistä, mitä tukitoimia tarvitaan ja miten niistä luovutaan tulevina vuosina. Minä haluaisin siis keskittyä siihen, että nämä tuet vedetään pois työllisyyden osalta, mutta sanottaisin aina, että irtautuminen on mahdollista ainoastaan silloin, jos työmarkkinatilanne paranee selkeästi jäsenvaltiossa. Vaikea sanoa, mutta ainakin yhteistyössä on lähdetty liikkeelle kouluista, opetuksesta. Minun on tehtävä yhteistyötä komission jäsen Vasiljun kanssa, vihreät työpaikat. Minun on tehtävä yhteistyötä komission jäsen Herikanin kanssa ja olen aloittanutkin tämän yhteistyön jo. Nämä ovat yhteisiä tehtäviämme. Nyt on jo katsottu sitä, millä aloilla meidän on luotava asiantuntijaryhmiä. Esimerkiksi nyt valmistellaan uutta tiedonantoa – ilmastonsuojelutoimista. Ja teemme työtä liittyen vihreän työn kappaleisiin tässä yhteydessä, jotta voitaisiin nähdä ne alat, joilla vihreitä työpaikkoja voidaan luoda, joilla ne voivat saada enemmän tukea. Tämä kuuluu siis meidän työohjelmamme jo. Voisimmeko olla kunnianhimoisempia köyhyyden vähentämistavoitteessamme? No ensinnäkin olisi ymmärrettävä, että meidän on saatava aikaan sopu ja ymmärrys kaikkien jäsenvaltioiden, kaikkien sidosryhmien kanssa siitä, että on mahdollista asettaa köyhyyden vähentämistavoitteita. Ja sitten kun tämä ajatus on hyväksytty, meidän on vakuutettava kaikki siitä, että voimme edetä merkittävästi Euroopan tasolla. Me olemme toiveikkaita. Mutta meidän on ymmärrettävä, miten hankala lähtökohtamme on. On kieltämättä niin, että työttömyystilastot pahenivat tänä vuonna varmasti vielä. Tietyissä maissa tunnetaan syrjäytymisen vaikutukset talouskriisin takia lähivuosina, mutta ilman tätä köyhyyden poistamistavoitetta olisi mahdotonta saada jäsenvaltiot ponnistelemaan niin, että keskityttäisiin kriisin uhreihin, keskityttäisiin niihin, jotka eivät saa nopeasti uusia työpaikkoja ja niihin, joiden tulotaso on hyvin alhainen, joilla on erittäin suuret perheet ja jotka ja niihin, jotka asuvat vanhuksina yksin ilman riittävää tukea. Tässä lähtökohta. Lähtökohta siis, jonka kautta vahvistetaan sosiaaliturvajärjestelmää silloin, kun se on tarpeen. Me keskustelemme perinpohjaisemmin tästä, kun puhutaan sosiaalisesta asialistastamme, joka on siis seuraava sen jälkeen, kun puhutaan Tämä on saatu valmiiksi tämä varsinainen EU 2020 työ. Kiitoksia. Sitten kolmas kysymyskierros. Ensimmäinen puhuja Silvana Rapti ja sitten Steinbrück. Rapti ensimmäisenä. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, να καλωσορίσω τον Επίτροπο, τον οποίο... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa komission jäsenen tervetulleeksi. On aina mukava nähdä häntä täällä Euroopan parlamentissa. Hän oli myös herra Serkasien järjestämässä tilaisuudessa ja CDFOPin tilanteessa tai tapahtumassa. Niin, puhutte strategiasta 2020. Minä pohdin, olemmeko tietoisia siitä, mitä tulee tapahtumaan vuonna 2010 koska kun nyt puhutaan 2020 paperista, minusta tuntuu siltä, että emme ole vielä oikein tietoisia siitä, mitä Euroopassa ja jäsenvaltioissa tapahtuu tänä vuonna 2010. Sitten Erasmuksesta ja uusista, mahdolli- uusista työpaikoista, mikä siinä, mutta ne, ei näitä työpaikkoja ole. Tietenkin tämä on tärkeää osaamisen ja pätevyyden kannalta, mutta oletteko myös ajatelleet, mitä täällä tapahtuu. Nuoret, jo, joilla on paljon enemmän osaamista, tulevat tekemään sellaista työtä, jossa näitä, tätä osaamista ei tarvita ja he saavat huonompaa palkkaa, koska muuten he eivät saa minkäänlaista työpaikkaa, mikäli he eivät vastaanota tätä työpaikkaa, mikä ei vastaa heidän koulutustaan. Voitaisiin yrittää meidän olisi löydettävä jotain muuta vielä. En tiedä osaamisen artisaane tai mitä voisimme keksiä, mitä voimme tehdä tällä osaamisella, osaamis käsittelijöitä, manipulaatioita, en tiedä mitä tätä voitaisiin kutsua. Minusta tämä on tärkeä asia, anna sitä teille tekstiin. Sitten ikääntyneet ihmiset. Meillä oli kuulemistilaisuus. Sedefopin kanssa ja sanottiin, että teidän on tehtävä työtä Vasilion kanssa. Näillä ihmisillä on työn lisäksi myös perhe, joka on elätettävä. Nämä ovat tärkeitä ongelmia, nykyajan ongelmia. Meidän on oltava niitä, niistä tietoisia. Ja lopuksi, kyllä meillä pian lopetan puheenjohtaja. Kreikassa sanotaan, että siellä missä on paljon kirsikoita, pidetään pientä koria. Toivon, että tätä ei sovelleta strategia 2020. Tropi. Kiitoksia. Luotan paljon teidän työhönne ja siihen, mitä tulette tekemään. Kiitoksia sitten Jutta Steinbrück ja Rava Herr Kommissar, vielen Dank für Ihre Hyvä komission jäsen, kiitoksia teidän puheenvuorostani. Minun makuuni eh, aiheelle hyvät työpaikat on annettu liian vähän painoarvoja tässä asiakirjassa ja haluaisin reagoida myös herra Mannin puheenvuoroon. Ei riitä, että ammattiyhdistyksiä kuullaan, vaan eh, niiden neuvot on myös otettava huomioon. Monet ovat täällä puhuneet pätkätöistä, epätyypillistä työsuhteista ja haluaisin kiinnittää huomion siihen, että on paljon työssä käyviä köyhiä. 14 miljoonaa ihmistä Euroopassa työskentelee ja saa sellaista palkkaa, että se ei riitä elämisten määrä tulee ensi vuosina kasvamaan ja mielestäni tässä asiakirjassa ei ole otettu huomioon riittävästi näitä ihmisiä. Tämä liittyy myös yhteiskuntarauhaan Euroopassa. Tässä puuttuvat myös konkreettiset strategiat. Sanoitte, että haluatte niitä myöhemmin esittää, mutta pyyntöni olisi, että erityisen vaikeassa asemassa olevat henkilöryhmät otetaan huomioon, nuoret, yksinhuoltajat, pitkäaikaissairaat ja muut. Kiitoksia. Madame Kinga Kunz. Kinga Kunz ja Gabriel Zimmer. Thank you very much. Uh, thank you. Kiitos oikein paljon. Kiitos komission jäsen teidän panoksestanne. Varmasti huomaatte, että tämä on tärkeä tulevaa kymmentä vuotta ajatellen, joten kaikki haluavat ottaa mukaan tärkeitä yksityiskohtia. Minulla olisi muutama kommentti, suositus ja kysymys. Toivoisin, että sisällyttävän kasvun osalta lisättäisiin myös aktiivinen ikääntyminen. Me puhumme ikääntyvästä yhteiskunnasta usein, mutta kyse on myöskin siitä, että meillä voi olla hyötyä siitä, että esimerkiksi ikääntyvät pysyvät työmarkkinoilla ja voivat olla mukana parantamassa taloustilannetta. Jos meillä on siis aktiivinen ikääntyvä väestön osa, niin siitä voi olla hyötyä tulevaisuudesta. Se voisi olla yksi lippulaiva. Mä olen puhunut useat kerrat romaniväestöstä. Eilen järjestettiin kuulemistilaisuus, jossa hyvin vaikeasti vaadittiin romanistrategiaa joka olisi Euroopan laajuinen. Tämä romaniväestöryhmä voisi olla mukana vaikuttamassa, jos koulutusmahdollisuudet ja työmarkkinoille pääsyn mahdollisuudet olisivat paremmat. He voisivat myöskin vaikuttaa talouden parantamiseen. Muuten voi olla kysymys ongelmista tulevaisuudessa. Vammaisten mainitseminen. Onko riittävästi tukea vammaisten sisällyttämiselle. Nuoret täällä mainittiin kyllä ja niin edelleen. Minun kysymykseni liittyvät enemmän täytäntöönpanoon. Jos meillä on asiakirjoja täytäntöönpannaan, niin saattaisi olla tärkeää pohtia sitä, miten pitkälti näette, että uusi lähestymistapa – Kyllä alas voisi olla parempi, tehokkaampi kuin Lissabonin strategian. Minkälaisena näette kohesiopolitiikan tulevaisuuden? Se on meille hyvin tärkeä solidaarisuusulottuvuuden takia koko 2020 strategiassa. Minkälaisena näette tulevaisuuden myöskin uusien rahoituskehysten puitteissa – ja minkälaisena näette nykypolitiikan resurssien roolin täytäntöönpanossa? Anteeksi, että käytin näin paljon aikaa. Kiitos. Kiitoksia sitten Gabriel Zimmer. Niin, olen pahoillani, hyvä komission jäsen, mutta minun mielestäni tästä 2020 asiakirjasta puuttuu vision hiukkanenkin kun on kyse köyhyyden torjumisesta eh, tai poistamisesta ja sosiaalisen syrjäytymisen poistamisesta. Eh, olisin toivonut, että komissio olisi saanut inspiraatiota myöskin YKssa käytävästä keskustelusta, mutta en löydä sitä täältä. Minun mielestäni on ok se, että käytämme tulevaisuudessakin suhteellista eh, määritelmää köyhyydestä. Sitten ihmettelen kyllä sitä, miksi puhutte köyhyystavoitteissanne ainoastaan 20 miljoonasta ihmisistä, jotka ovat köyhyysvaarassa. Mitä sitten todellakin mm, köyhistä ihmisistä, asunnottomista Puolassa yli 220 ihmistä kuoli kylmyyteen eikä näitä ihmisiä voida kattaa 20 miljoonalla ihmisellä, jotka ovat köyhyysvaarassa. Tämä teidän lukunne Lissabonin strategian toimivuudesta, kun sanoitte, että naisten työllisyys on lisääntynyt, mm, niin sitähän ei voi mitenkään mitata. Äh, aivan kun sanoisitte, että naiset ovat nyt tyytyväisiä, koska heillä on työpaikka varsin kun ei laisinkaan katsota millaisesta äh, työpaikoista on kyse. Saksassa äh, suuri määrä naisia on pätkätöissä ja miehistä kyse, miehissä sama luku on vain muutama prosentti. Emme me voi puhua tässä rehellisesti, jos emme luo sellaista visiota, jolla on selkeä tavoite, nimittäin todellakin köyhyyden poistaminen ja sosiaalisen syrjäytymisen poistaminen Euroopasta, eikä tällaista yleistä puhetta. Viiden vuoden kuluttua sanotte, että nämä 20 miljoonaa on nyt poistettu köyhyydestä ilman, että kadulla olisi todellakaan mitään muuttunut. Kiitoksia. Uh, it's true statistics is imperfect, but it... Ihan totta, että tilastot eivät ole täydellisiä, mutta ei ole totta, etteikö edistystä voida mitata. Tärkeä muutos on se, että hyvän käsityksen saaminen sosiaalioloista on parantunut. Ja siksi on mahdollista esittää tavoitteita ja mitata edistystä. Tämä koskee yleisiä talousindikaattoreita, mutta myöskin sosiaalisia indikaattoreita. Siksi me voimme sanoa luottavaisina, että Euroopan tasolla ja yksittäisissä jäsenvaltioissa on mahdollista nähdä kuinka moni ihminen elää oloissa, jossa riskinä on köyhyys ja miten tämä muuttuu vuosikymmenten välillä. Tietenkin olisi kaikkein parasta, jos köyhyydestä päästäisiin kokonaan eroon kymmenessä vuodessa. Vielä parempi, jos päästäisiin eroon vuodessa. Tai vielä mieluummin heti huomenna. Mutta mitä voimme realistisesti sanoa – kun ajattelemme EUn toimielinpuitteita ja EUn välineitä. Realistisesti katsottuna siis. Olen täysin samaa mieltä siitä, että ei pitäisi puhua ainoastaan kymmenen vuoden strategiasta tällä hetkellä, vaan myöskin keskittyä siihen, mitä voimme tehdä vuodessa, mitä voimme tehdä tänä vuonna 2010, koska työllisyyskriisi on nyt todella valloillaan ja sosiaalinen kriisi ehkä hyvin lähellä edessämme. Meillä ei kuitenkaan ole oppikirjaa mallia ratkaisua tällaiseen kriisiin, koska tällaista kriisiä ei oppikirjoissa ole käsitelty meidän tai asiantuntijoiden koulutuksessa. Joten parhaatkaan ennusteet eivät anna meille, ole antaneet meille hyviä päätöksentekomahdollisuuksia viime aikoina. Mutta realistisesti tästä hetkestä katsottuna 2020 teksti kyllä hyvin puuttuu rahoitusalan sääntelyyn – investointeihin ja siihen, että elvytyssuunnitelmia on Euroopassa jatkettava. Kunnolliset työpaikat eivät ole lippulaivana esinä, mutta siellä kuitenkin esillä monissa aloitteissa. Jos katsotaan työllisyyslippuvaivaa, niin siellä puhutaan määrällisistä aspekteista, mutta myöskin laadullisista, kun työpaikkoja luodaan. Lisäksi Globalisaation teollisuuspolitiikan lippulaivassa on myös tärkeitä kantoja, jotka liittyvät esimerkiksi yritysten yhteisölliseen vastuuseen. Tämä ei ole asia, jota on tuettava ainoastaan Euroopassa, vaan myös kansainvälisesti. Unohdin edellisellä kierroksella vastata ikääntyviin liittyvään kysymykseen – Kyllä. Meillä on suunnitelmissa puuttua aktiiviseen ikääntymiseen. Minä en haluaisi nyt sekoitella näitä välineitä niin, että nuorten työllistyminen liitetään välineisiin, joilla puututaan ikääntyvien työttömyyteen, ikäänpien työntekijöiden työttömyyteen. Meidän on katsottava erikseen työllistymisen mahdollisuuksia – ikääntyvien osalta. Meidän on puututtava tähän kysymykseen, koska meidän on otettava huomioon väestökehitys viime aikoina. Ja tämä on aihe, johon keskitytään tulevaisuudessa alkaen esimerkiksi eläkkeiden vihreästä kirjasta, joka on tulossa. Se on vain lähtökohta. jotta voidaan puuttua työntekijöiden ja eläkeläisten tilanteeseen, yli 55-vuotiaiden tilanteeseen. Ja tämä auttaa meitä keskittymään vuonna 2012 aktiiviseen ikääntymiseen, joten jälleen kerran valitettavasti emme voi hoitaa tätä asiaa yhdessä yössä. Toivottavasti voimme kuitenkin puuttua tähänkin prosessiin – enemmän varmasti olisi pitänyt tehdä viime vuosina, koska väity, väestökehityksen ennusteet olivat olemassa kyllä 90-luvulla, joten kyllä tiedettiin, mitä tuleman pitää, mutta useat jäsenvaltiot eivät olleet valmiina poliittisiin päätöksin. On sanottava, että tämä on pitkälti jäsenvaltioiden toimivaltaa. Mutta meidän on tehtävä yhteistyötä näiden ongelmien edessä kohesiopolitiikkaa. Täällä kysyttiin myöskin, mikä yhteys on 2020-strategian ja kohesiovälineiden välillä. Mielestäni hyvin selkeästi voidaan sanoa, että kohesiota ei pitäisi nähdä vain välineiden ryppäänä EU-ssa, vaan pitäisi nähdä se tavoitteena itsessään. Niin sitä käsitelläänkin. Varmasti aiheesta keskustellaan lisää kun rahoituskehyksistä lähdetään neuvottelemaan uudestaan. Ai niin, romanikysymys. Totta kai edellisellä kierroksella jo selitin, miten suhtaudumme köyhyystavoitteen seurantaan. Tämä on hyvä esimerkki mielestäni. Me emme saisi vain olettaa, että köyhyyttä poistetaan, kun talous elpyy vähitellen ja vähitellen jonain päivänä työpaikkojakin on lisää. Meidän pitäisi ajatella myös erityisryhmiä, koska on pohdittava, miksi nämä ryhmät ovat syrjäytyneet, miksi niillä ei ole mahdollisuuksia nauttia koulutuksesta tai saada työpaikkoja missä maissaan. Siksi me vahvistamme romanipolitiikkaa. Tässä kuussa Reding ja minä yhdessä estämme tiedonannon kuun loppupuolella. Ja yhdessä menemme Orvan romanihuippukokoukseen esittelemään vahvistettua komission politiikkaa tällä alalla. Merci beaucoup. Nous en venons au quatrième... Euh, Kiitoksia. Sitten siirrymme neljänteen kysymyskierrokseen. Ensimmäinen kysymys Evelyn Renier, sitten Elisabeth äh, Schröter. Äh, Herr Kommissar, ich habe drei Fragen. Hyvä komissio, ja minulla on kolme kysymystä teille, mutta ensin haluaisin onnitella teitä äh, siitä, mitä sanoitte Itävallan tiedotusvälineissä, mitä tulee talouspoliittisiin kysymyksiin ja erityisesti itävaltalaisiin pankkeihin Keski- Itä-Euroopan maissa. Harvoin olen kuullut näin selkeitä kannanottoja. 15-20-vuotiaiden rooli on mielestäni mielenkiintoinen kaksijakoisella koulutusjärjestelmällä voi olla myönteisiä vaikutuksia, mitä tulee näiden nuorten mahdollisuuksiin työmarkkinoille. Ja mielestäni asiakirjassa sanotaan liian vähän tästä. Toinen kysymys liittyy köyhyyteen ja köyhyyden torjumiseen. Siitä on sanottukin jo paljon. Haluaisin vielä kysyä kuitenkin, mikä mit, miten komissio aikoo hoitaa köyhyyden torjumisen, jos 2020 asiakirjassa puhutaan niin vähän julkisista palveluista. Julkiset palvelut ovat todella merkittäviä, jotta saadaan aikaan vapautta yhteiskunnassa ja julkisten palveluiden merkityksen haluaisin nostaa esiin ja haluaisin, että sen komissio ottaisi enemmän esiin. Sitten kolmas kysymys liittyy sosiaalisiin vähimmäistandardeihin ja niiden tulevaisuuteen. Tästä asiakirjasta ei käy ilmi, miltä sosiaalisten vähimmäisstandardien tulevaisuus näyttää. Tuleeko niistä yhä eksoottisempia, yhä harvinaisempia? onko meillä tulevaisuudessakin komission aloitteita esimerkiksi standardeja, mitä tulee rakennusmuutoksiin, työaikaan, lähetettyjen työntekijän direktiiviin. Tämä ongelmakenttä on hyvin suuri ja ottaen huomioon monet asiat, mitä täällä edeltävät puhujat ovat sanoneet, niin tämä on kyllä todella tärkeä väline. Merci, Madame Elisabeth. Kiitoksia Elisabeth Schröter sitten vastaus. Niin, komission jäsen. Haluaisin vielä puuttua kahteen kysymykseen. Ne on jo mainittukin täällä, mutta mielestäni vastaukset eivät ole ihan riittäviä. Vihreät työpaikat. Todella on ällistyttävää, että vaikka aiheesta käydään julkista keskustelua ja vaikka komission valmistellut tätä aihetta, niin Keskeinen horisontaalinen linja EU 2020 strategiassa on jäänyt kesken. Älykäs vihreä talous ja työllisyys. No tämä yhteys. Yksi kollegahan jo otti esiin tässä hyvinkin kiintoisat kysymykset, minkä laatuisista työpaikoista on kyse, mitä perusstandardeja haluamme tähän yhdistää. Huolena on se, että uudet työpaikat ovat huonompia vai parempia työpaikkoja. Tätä huolta ei oteta huomioon. Toinen keskeinen kysymys. Siirtymä. Mehän elämme tilanteessa, jossa eri virastot ovat todella työstäneet sitä kysymystä, että miten puututaan siihen, että työpaikkoja katoaa, uusia luodaan. Mitä sanomme, kun ihmiset pelkäävät näitä oloja, minkälainen vastuu yrityksilläkin on koulutuksen ja jatkokoulutuksen, täydennyskoulutuksen yhteydessä? Entä sosiaaliturva tällaisessa muutosvaiheessa – kun siirrytään kohti uutta vihreämpää taloutta. Tällainen ristikkäisyhteys yhteys on olemassa. EU 2020 strategiassa erittävästi puututa näihin kysymyksiin. Tiedonanto ei riitä. Komission pitäisi tänään jo sanoa, mitkä ovat konkreettiset tavoitteet, vaikka ne muutetaan sitten tavoitteeksi tai laiksi myöhemmin. Haluaisin tietää ainakin, mikä on konkreettisesti teidän kantanne. Kiitos. Merci, Madame Regina Bastos. Kiitoksia, Regina Bastos ja sitten Oli Kristensen. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin onnitella komission jäsentä ja kiittää häntä tästä tehokkaasta esityksestä ja hyvistä vastauksista Haluaisin kiittää teitä myös Ne Olemme nyt kriisissä, jonka loppua ei vielä ole nähty työttömyyden osalta. Mitä tulee siihen, mistä puhuitte alu, alussa, eli strategia EU 2020 tavoitteet eivät koske ainoastaan tulevaa vuosikymmentä, vaan mm, kyseessä on myös Euroopan unionin pitkäaikaisempi politiikka niin, että päästäisiin sosiaaliseen markkinatalouteen, joka on oikeudenmukaista ja tasavertaista, jolla, toist- jolla pyritään torjumaan sosiaalista syrjäytymistä, niin äh, kuten äh, sanoit, ensimmäinen tavoite on vastata tähän kriisiin ja pyrkiä siihen, että työntekijät palaavat työmarkkinoille. Komission jäsen käsitteli yhtä asiaa, joka liittyy nuoriin ja nuorten pääsyyn työmarkkinoille. Komission jäsen puhui työ, toimintaohjelmasta nuorten työmarkkinoille pääsemisen helpottamiseksi. Nyt haluttaisiin perustaa uusi ensimmäisen työpaikan Erasmus-väline. Haluaisitteko puhua vähän tästä enemmän, minkälaisia konkreettisia toimia olisi tällaisen uuden Erasmuksen toteuttamisella? Sitten on mm, näennäisesti päinvastainen asia, nimittäin se tavoite, että ikääntyneemmät ihmiset pysyisivät työmarkkinoilla. Tämä on ollut tuo pitkään tavoitteena. Me EUlla on EUssa vakavia vähän ikääntymisongelmia se aiheuttaa ongelmia sosiaaliturvaan ja niin edelleen. Näin ollen on valtavia rahoituksellisia paineita jäsenvaltioiden julkisessa taloudessa. Kuinka voidaan sovittaa yhteen se, että ikääntyneet ihmiset jatkaisivat työntekoa millaisia aktiivisia toimia voitaisiin tähän suuntaan ottaa käyttöön koskien eläkeikää. Niin siitä puhuitte myös PK-yrityksestä. PK-yritykset ovat elintärkeitä uusien työpaikkojen säilyttämiseksi ja, tai luomiseksi ja entisten säilyttämiseksi. Ne ovat Euroopan luova moottori. Haluaisin tietää, onko teillä jotakin konkreettisia ja innovatiivisia toimia tämän tyyppisen politiikan edistämiseksi. Sitten lopuksi avoimesta koordinointimenettelystä. Tiedämme, että sosiaalipolitiikan toimet kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. On luultavaa, että Lissabonin strategia ei toiminut hyvin, koska jäsenvaltiot eivät olleet vakavasti sitoutuneet sen toteuttamiseen ja strategian tavoitteiden täytäntöönpanemiseen. Yksi käytettyistä menettelyistä, jolla jäsenvaltiot pyritään, pyrittiin saamaan Lissabonin strategian mukaan, oli juuri nimenomaan tämä avoin koordinaatiomenettely. Kuten tiedämme, se ei ole juurikaan tilanteeseen vaikuttanut. Hyvä komission jäsen, kuinka te arvioitte tilannetta, kuinka avointa koordinaatiomenettelyä voitaisiin käyttää niin, että jäsenvaltiot sitoutuisivat tarpeellisiin sosiaalisiin, sosiaalipolitiikan tavoitteisiin niin, että EU 2020 vaikuttaisi paremmin kuin Lissabonin strategia. Kristensen. for øh, Jeg synes, der er nogle gode øh, elementer i øh, 2020. Man kan så altid... Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Äh, Haluaisin kiittää teitä puheenvuorostanne. Äh, 2020 strategiassa on paljon hyviä tavoitteita. Voidaan kyseenalaistaa, että ovatko ne riittävän kunnianhimoisia ja useat kysymykset ehkä puuttuvat siitä, mutta ensinnäkin väline budjettivajeen rahoittamiseksi ja sitten 2020 strategiaa itse jäsenvaltioissa. Minusta tässä on huolenaihetta, koska juuri valtion menojen leikkaaminen aiheuttaa sen, että investointeja ei tehdä ja emme saa sitä kasvua, jolla saamme aikaan työpaikkoja. Ja sosiaalitumppausta ei mainita laisinkaan asiakirjassa. Tanskan parlamentti ja hallitus ovat jo reagoineet 2020 strategiaan sanovat myös, että komission on ryhdyttävä ponnisteluihin sosiaalitumppauksen vähentämiseksi. Monissa maissa on ongelma liittyen niin kutsuttuihin itsenäisiin ammatinharjoittajiin komission pitäisi määritellä, kuka on oikeasti itsenäinen ammatinharjoittaja ja kuka ei. Joka vuosi yhdeksän miljoonaa työntekijää menee Saksaan rajan yli ja heidät palkataan siellä niin kutsuttuina itsenäisinä ty- ammatinharjoittajina, jotka sitten ansaitsevat kolme tai neljä euroa tunnissa ja ihmisten täytyy siellä hyvin vaikeissa olosuhteissa tehdä työtä. Meidän täytyy torjua tällaista sosiaalidumppausta. Uh, too much fiscal Liian paljon verotuksellista konsolidointia. Tätä haluamme välttää, äh, varsinkin liian aikaista sellaista. Ja suuri ongelma on se, että jos me tällä saralla puhumme erittäin hyvin suunnitellusta äh, ulospääsystrategiasta, kun joissain jäsenvaltioissa rahoitusmarkkinat itse asiassa määräävät ulospääsyt toimenpiteet, joten ensimmäinen asia, joka on tehtävä, on päästä jälleen tilanteen herraksi ja sitten voimme ottaa huomioon työllisyys- ja sosiaaliset vaikutukset tätä ei tulisi kuitenkaan korostaa liikaa, on myös huomioitava se, että tämä asia tulee olemaan esillä tulevina vuosina. Se tulee väistämättä olemaan tärkeässä roolissa ja määrittelemään tiettyjen hallitusten suunnitelmat. Tarkoituksena on saada aikaan tavoitteita, jotka todellakin äh, ovat toteutettavissa. On vaikea odottaa tällaiselta asiakirjalta sitä, että se käsittelisi myös sosiaalidumppausta. Meidän on käsiteltävä epätasaisten tulo, er, erilaisten tulotasojen eroja eri jäsenvaltioissa ja paljon on tehtävää tällä saralla. Ehkä sosiaaliselta agendalta voitaisiin odottaa enemmän äh, verrattuna tähän asiakirjaan ja myöskin muilta asiakirjoilta, joissa todellakin käsitellään palkkaeroja ja palkkakehityksen eroja ja esimerkiksi lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä. Kuten tiedätte, tämä asia on äh, esityslistalla. Siitä keskustellaan kahden viikon kuluttua Espanjan puheenjohtajaskauden aikana ja sitten myös myöhemmin aiotaan tehdä todellisia lainsäädäntöehdotuksia. PK-yritykset ja yrittäjien rooli työpaikkojen luonnissa sen on löydyttävä tuolta teollisuuspolitiikan alta. Useat komission jäsenet ovat sitä korostaneet keskusteluissa ja meillä on mahdollisuus tukea erilaisia toimenpiteitä lähtien byrokratian purkamisesta, eh, mikrorahoituksesta ja niin poispäin. Joten tässä ei ole kyse mistään ihmelääkkeistä, joka auttaa pk-yrityksiä luomaan työpaikkoja, vaan meidän on käytettävä erilaisia toimenpiteitä, joilla voimme avittaa heitä hyvään suuntaan. eläkeikä ja minun ehdotukseni siihen liittyen. ja ehdotukset liittyen ikääntyviin yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. En tietenkään nyt halua asettautua millekään puolelle kansallisissa keskusteluissa eläkeiästä, mutta ennen kuin keskustelut saatetaan päätökseen aktiivisesta ikääntymisestä ja eläkeiästä. Ennen kuin nämä keskustelut ovat edes päättyneet, niin on selkeästi nähtävissä, että ainoa suunta on eläkeijän nostaminen ei ainoastaan kriisin seurauksena. En halua pitää sitä ainoastaan kriisiin liittyvänä toimenpiteenä, vaan se on ennemminkin väestörakenteen muutoksen seurausta. Meidän on ymmärrettävä se sellaisena ja meidän on oltava realistisia, kuten eräs puhujistakin korosti. Sitten nuoret. Meillä on aikataulu tästä EURES-työpaikkajärjestelmästä. Sitä suunnitellaan ja odotetaan toteutettavaksi ensi vuoden alusta. Ja keskitymme sopivien työpaikkojen löytämiseen ja nuorten työnhakijoiden tarpeisiin. Ja tämä siis perustuu EURES-verkostoon, joka on luotu jo aiemmin. Joten Tämä on tämän hetkin aikataulu, eli tämä ei ole mikään kovin kaukaisen, kaukainen tavoite, vaikka myönnän, että olemme hiukan myöhässä vastataksemme tämänhetkiseen kriisiin. Julkiset palvelut sitten. Työtä on jo tehty Teidän on ymmärrettävä, että tässä asiakirjassa on vain rajallinen määrä sivuja ja rivejä, mutta tästä kyllä keskustellaan jo, on keskustellut tästä kahdenvälisesti komission sen Barnien kanssa. Olemme käyneet mielipiteen vaihtoa ja tämä tulee näkymään meidän kummankin työssä. Ehkä se ei korostu tässä niin selkeästi kuin jotkut teistä haluaisivat. muuta työtä kuitenkin jatketaan. Ja tulemme keskustelemaan tästä myöskin parlamentin kanssa. Sitten mitä ajattelemme 15-20-vuotiaista? Tämä on juuri se syy, miksi tavoiteryhmä on muuttunut muuttunut verrattuna Lissabonin strategiaan. Se osoittaa, että olemme oppineet Lissabonin strategiasta. Meidän täytyy korostaa nuorten koulutusta eikä niinkään tätä nopeaa siirtymistä koulutuksesta työmarkkinoille on realistisempaa asettaa korkeita työllisyystavoitteita ikäryhmälle 20-65-vuotiaat ja korostaa nuorten koulutusta ja ammatillista koulutusta ja työmarkkinoille pääsyä. Ja meillä on lippulaivahanke, jonka tarkoituksena on vähentää koulun keskeyttäneiden määrää. avoin koordinointimenetelmä voimme keskustella siitä yhä uudelleen ja yhä uudelleen, miten vahvistaa sitä. Minun mielestäni meidän tulisi palata tähän, kun luomme täytäntöönpanossuuntaviivoja ja puhumme ennemminkin 2020 strategian käytännön kysymyksistä. Euh, quasiment au dernier. Kiitoksia. Nyt äh, pääsemmekin melkein viimeisen kierroksen. Antigoni Papadopoulos, sitten Thomas Händel. Rova Papadopoulos ensimmäiseksi. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας καλωσορίζω και εγώ. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Minäkin haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tähän kokoukseen. Kysymykseni ovat selkeitä. Kun jos katsomme täällä me huomaamme, että on perheitä, joiden on pärjättävä tuhannella eurolla kuussa. On olemassa myös ikääntyneitä henkilöitä samassa tilanteessa yksinhuoltajia, vammaisia, joilla on ongelmia. Kaikilla on ongelmia. Älkää kuvitelkokaan, että teidän ohjelmanne pitäisi kohdistaa e, e, Ettekö ole sitä mieltä, että teidän ohjelmaanne pitäisi kohdistaa paremmin, että niin, että nämä ryhmät voitaisiin ottaa paremmin huomioon? Sitten toinen kysymys koskien EU 2020-strategiaa. Minusta se on erittäin kunnianhimoinen. Sen pitäisi olla yksinkertaisempi ja kohdistetumpi. Todellinen elvyttyys, kriisistä ulospääsy kaikista jäsenvaltioissa ja sitten uusi sosiaalis-taloudellinen malli Otan huomioon, että kriisi on iskenyt kaik- Euroopan jäsenvaltioihin eri tavalla ja että elvytys tehdään myös eri tavalla eri maissa, koska ongelmat vaihtelevat kuinka tässä tilanteessa voidaan olla yhtä optimistisia ja kunnianhimoisia ja kuinka voidaan luulla, että nämä ongelmat ratkaistaan samalla tavalla ja samalla nopeudella kaikissa EU-maissa. Puhutaan hyvin erilaisista tilanteista. Kuinka sitten voitaisiin soveltaa samaa lääkettä kaikkiin? Ei pidä keskittyä ainoastaan teoriaan, vaan on katsottava, kuinka tämä käytännössä toteutetaan. Tarvitsemme ensinnäkin poliittista tahtoa kaikista jäsenvaltioista. Onko sitä? Tarvitaan realistista strategiaa, todellista koordinointia. Onko tällaista olemassa? Tarvitaan myös seurantamekanismeja strategialle. Eh, onko sellainen olemassa? Onko se selkeä ja täsmällinen? Edelleen tarvitsemme korjaustoimia. Kuka suorittaa näitä korjaustoimia, jos suunta on täsmennettävä? Sitten tarvitaan vertailuindikaattoreita tulosten vertailuun eli maiden välillä koskien tuloksia ja tavoitteisiin pääsemistä. Onko tämän tyyppisiä äh, määrällisiä osoittimia olemassa niin, että voidaan vertailla tilannetta, kun ajatellaan äh, epätasa-arvoisuuden torjuntaa ja köyhyyden torjuntaa vuosituhannen tavoitteita. Tuon kokemuksen perusteella emme voi olla optimistisia. Kuinka sitten voimme nyt olla optisia, optimistisia, kun 2020 strategia niin, emme voi olla optimistisia muuta kuin siinä tapauksessa, että tämä ei jää pelkästään paperille, vaan se toteutetaan kentällä. überrascht. Ich habe das, wenn Frau Präsidentin. Ehkä jos käytätte mikrofonia, arvoisa puheenjohtaja, niin muutkin puheenjohtajat ymmärtävät, koska puheenvuoron saa. Puheenjohtaja, komission jäsen, haluaisin selkeästi sanoa, että suurilta osin tämä keskustelu tähän mennessä – on ollut sellaista, että pyritään puhumaan vain hienoja sanoja, mutta ei konkreettisesti sanota mitään. Spiralta ja Berossulta on totuttu kuulemaan tällaista jo aikaisemmin. Toiseksi tämä 2020-strategia, tähän mennessä nähty prosessi ylhäältä alas. Tässä vain halutaan näennäisistä, näennäisistä esittää, että kansalaisyhteiskunta on jotenkin mukana. Haluan selkeästi sanoa, myöskin ammattiliittojen kritiikkiin liittyen, että tämän kehittämiseksi pitää järkevästi analysoida Lissabonin strategiaa ja tuloksia, eikä tällaista nopeasti kyhättyä esitystä. Pari kysymystä ehkä niihin voitaisiin saada konkreettiset vastauksetkin. Lissabonin strategia, ensimmäinen vaihe, päätyi siihen, että pätkätyöt lisääntyivät 60 prosenttia. Joustoa on paljon, turvaa vähän. Onko niin, että työllistyminen ja tämä työllistymistavoite liittyy siihen, että todella luodaan sellaisia työpaikkoja, joilla voi elää, ettei tarvitse lisätukea. Sitten puhutaan siitä, että työmarkkinaosapuolten kapasiteettia pitää vahvistaa. Nuo ovat kauniita puheita, koska sen jälkeen ei tule mitään. Vielä ovat voimassa yhteisön tuomioistuimen kannat, jotka ovat ristiriidassa ammattiliittojen kantojen kanssa. Barroso sanoi, että me emme suostu siihen, että eurooppalaisen sosiaalimallin tärkeitä oikeuksia, kuten lakko-oikeus, järjestäytymisoikeus, tehdään tyhjäksi. Miten haluatte muuttaa tätä ehdotusta, jotta todella voidaan vastata tähän vaatimukseen? Kiitos. Si, euh, Monsieur Ludvigsen. Ludvig, ja sitten Derosa. För fru talman. Och... Kiitos puheenjohtaja. Mukava nähdä komission jäsentä täällä. Toivon, että tulette tänne use, useamman kerran, jotta voimme vaihtaa kokemuksia ja toivottavasti käydä myöskin vuoropuhelua, jotta päästäisiin hyvin päätöksiin lopulta. Olen tietenkin vertailut Lissabonin strategiaa tähän 2020-strategiaan. Kyllä tässä on tiettyjä etuja. Tavoitteita on vähemmän ja tavoitteet ovat myöskin mitattavissa ja se on sinänsä hyvä asia. 2020. Tuo vuosi on kaukana, ehkä nyt, mutta aika kuluu nopeasti, sen kaikki tiedämme, joten ehkä sanoista pitäisi siirtyä tekoihin. Mitä välineitä ja mahdollisuuksia on huolehtia siitä, että 27 jäsenvaltiota kulkee suunnilleen samaan tahtiin, ei niin, että tämä 2020-strategia joutuu pöytälaatikkoon, missä sitä ei nähdä. Sen pitäisi olla keskeinen asiakirja, joten seuranta on tärkeää, että nähdään, että edetään, edetään suunnilleen – samaan tahtiin, joten raportointia pitäisi olla valiokuntaan ja parlamenttiin, jotta nähtäisiin, miten 2020-strategia toimii, miten tavoitteisiin päästään. Olen osittain Sarkasin kanssa samaa mieltä Lissabonin strategian kritiikistä, en halua sitä toistaa. Tärkeää on ennen kaikkea siirtyä nyt sanoista tekoihin niin, ettemme vuonna 2020 jälleen kerran joudu näkemään, että tavoitteisiin ei päästy, emmekä tehneet kaikkeamme. Jos teemme kaikkemme, niin se on ihan hyvä. Jos emme tee kaikkeamme, niin silloin tämä on vain tekstiä paperilla ja minä en halua tällaisen työn silloin osallistua. Kiitos. Sitten Derossa. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Tervetuloa, hyvä komission jäsen, ja kiitoksia siitä, että puhuitte meille tänään ja vastasitte kysymyksiin. Minulla on useita kysymyksiä ja kysymyslista on pidentynyt, mutta yritän pitää ne lyhyinä. Yksi kysymys liittyy mietintöön, jota teen tälle valiokunnalle yleishyödyllisten sosiaalisten palveluiden tulevaisuudesta ja haluaisin kysyä, mikä on teidän näkökulmanne tähän direktiiviin. Olen iloinen siitä, että keskustelette komissiaisen Barnin kanssa näistä kysymyksistä, mutta haluaisin tietää, mikä on teidän mielipiteenne. Teillä on aivan selvästi avainrooli tässä asiassa. Köyhyys on mainittukin jo minun ymmärtääkseni noin 85 miljoonaa Euroopan kansalaisista elävät joko köyhyydessä tai köyhyysrajalla. Tämä on tilanne, jota ei voida hyväksyä. Ei sitä voida ratkaista vain sillä tavoin, että toivotaan, että talouskasvu nostaa nämä ihmiset köyhyydestä tai estää sen, että he tippuvat köyhyysrajan alapuolelle. Kaikki tutkimukset osoittavat, että pääsy erityisesti sosiaalisiin yleisöllisiin palveluihin on erittäin tärkeää, jotta ihmiset pystyvät välttämään köyhyyden ja helpottaa köyhyyttä niille, jotka köyhyydessä jo elävät. Eli julkiset palvelut ovat erittäin tärkeitä tässä yhteydessä näiden palveluiden korkea laatu ja niihin pääsy ja niiden kustannukset äh, ovat kysymyksiä, joita Lissabonin sopimus jo käsittelee uudella artiklalla ja pöytäkirjalla. Ja toivottavasti voitte pitää tätä pohjana, jotta luotaisiin uudet puitteet eurooppalaisille sosiaalisille palveluille. Sitten yhteiskunnallinen kehitys Euroopassa yleisemmin. Haluaisin voin sanoa, että Titanic upposi ei siksi, että se oli huonosti rakennettu laiva, vaan koska merenpinnan alapuolella jäävuori iski siihen ja se ei ollut valmistautunut siihen nykypäivänä. Me rakennamme laivoja, jotka eivät uppoa, kun ne törmäävät jäävuoren, mutta me emme ilmeisesti ole oppineet tästä viime virheistä. Olen eri mieltä siitä, kun sanotte, että tämä teksti ei käsittele hetkistä tilannetta. Me olemme käsitteleet nähneet äh, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia kriisejä ainakin 90-luvun äh, alusta lähtien, jossa talouskriisi todellakin murensi äh, kansantalouden. Meidän pitää pitää mielessämme, että ultraliberaalipolitiikka tulee tämän tekemään uudelleen, jos me emme hallitse rahoitusmarkkinoita. Meidän tulee hallita rahoitusmarkkinoita eikä toisinpäin. Starting with the end. Uh, we have a... Aloitan tuolta lopusta. Meillä on varmasti samantyyppinen käsitys siitä, mistä kriisi lähti liikkeelle. Siitä syystä annan täyden tukeni komission jäsen Barnierin sääntelyponnisteluille rahoitusjärjestelmässä. Olen myös samaa mieltä siitä, että on oikaistava hyvin paljon pitempi kehitys yhteiskunnissamme näiden esityslistojen kautta. Kuitenkin tämä on tilanne, jota ei ole ennen kohdattu Tätä ei siellä tekstissä siksi, että tällaista BKT-laskua ei Euroopassa ole nähty sodan jälkeisenä aikana. Aina vertailu suuri lama 30-luvulla Euroopan unionia ei sillä vielä valitettavasti ollut. Nämä asiat on todella otettava huomioon. tätä komissio toi nopeasti esiin tämän asiakirjan. No, ajatuksena oli kai taustalla se, että tällaisissa tilanteissa tarvitaan asiakirja, joka ei ehkä tarjoile kaikkia yksityiskohtia eikä kaikkia vastauksia, mutta kuitenkin esittää keskeisemmän suunnan, johon on kuljettava. Miten voidaan saada nopeaa edistystä? Kaiken tärkeintä mielestäni on saada – neuvosto sopimaan asioista ja olemaan näkemällä, että köyhyyttä ei voida poistaa sillä, että saadaan vähitellen enemmän työpaikkaa, eikä voida ainoastaan sanoa, että yrittäjyyden kautta vain tuetaan lisätyöllistymistä ilman valtion ponnisteluita, joita koordinoidaan EUn tasolla. Olen täysin samaa mieltä siitä, että köyhyystavoite on tärkeä ja sosiaaliasian yleishyödylliset, sosiaalialan yleishyödylliset palvelut ovat tärkeässä roolissa tässä yhteydessä. Koska esitän direktiiviluonnosta tässä yhteydessä, no minun on tietenkin otettava huomioon suuret erot jäsenvaltioiden välillä, monimuotoisuus, josta puhuin jo alustuksessani. ja aikaisemmassa tapaamisessani valiokunnan kanssa. Minun jälleen vahvistettava, että me valmistelemme ladusia puitteita, jossa puututaan juuri näihin kysymyksiin, joita te otitte esiin. Siis se, että palveluihin on varaa, niihin on pääsy ja ne ovat korkealaatuisia. Ja sitten katsotaan, miten voidaan edetä. Mielenkiintoista kyllä kuulin myös, että tämä on hyvin kunnianhimoinen strategia. Aikaisemmalla kyselykierroksella sanottiin, että tavoitteet olisi pitänyt asettaa paljon korkeammalle, paljon kunnianhimoisemmin. Komission työn tasapainottelua. Meidän on otettava huomioon kunnianhimo, mutta realismi samalla. Ja se toivottavasti näkyy tästä asiakirjasta. Tämän asiakirja, jonka toivomme saavan tukea niin, että meillä on riittävä täytäntöönpaneva kapasiteetti. Kyllä sitä on vahvistettava eri tavoin, ihan totta. Kunhan jäsenvaltiot sitoutuvat, tarvitsemme säännönmukaisempaa raportointia. Meidän täytyy selkeämmin sanoa, ketkä jäävät jälkeen, missä ei edetä riittävästi tulevina vuosina. Samalla meidän on annettava riittävät tukitoimet EUn tasolta. Miten voidaan tukea eri rahastojen kautta jäsenvaltioiden tason ponnisteluita? Tavoitteita enemmän vaiko vähemmän? Tärkeää on sopia ainoastaan täällä, vaan myös neuvostossa – Tavoitteet sinänsä on hyvä asia. Me tarvitsemme keskeiset tavoitteet, joiden ympärille voidaan luoda laajempi strategia. Tietenkään tähän ei ole täysin puututtu tässä asiakirjassa, mutta voimme varmasti sopia, että nämä mukana olevat tavoitteet ovat todella keskeisimpiä. Ja sitten voidaan palata enempi yksityiskohtiin toimintaohjelmien kautta, jotka liittyvät tiettyihin politiikan aloihin tai tiettyihin sosiaaliryhmiin. Merci beaucoup, euh, monsieur le, le commissaire. Je vous encore une, une série de questions. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Minulla on vielä kysymyksiä. Ja jos jotkut kollegat vielä haluavat käyttää puheenvuoron, mikäli meillä on vielä vähän aikaa, niin otetaan vielä viimeinen kierros ilman puhujalista selvästikin tämä strategia 2020 on, on sellainen, jota mieluummin olisin kutsunut solidaarisuuden ja kestävyyden strategiaksi, mutta selvästikin tämä asiakirja on, siihen olette te itse vaikuttaneet paljon. Olisi vaikea tyydyttää kaikkia valiokunnan jäseniä täällä. Monet teistä ovat sen varmasti teille tehneet tiettäväksi. Thomas Mann sanoi, että asiakirjan ympärillä kuultiin työmarkkinaosapuolia etukäteen. Jos olisin ollut sijassa, niin olisin hieman kiusantunut, koska tämä pohje, jolta työmarkkinaosapuolia kuultiin, on asiakirja, kuten Thomas Mann muistutti, joka annettiin 24. marraskuuta 2009, ja tuolloinhan te ette tietenkään olleet vielä teillä ei ollut komission jäsenen mm, tointa, ja, vaan se tuli ennen. Ja tämä on merkki meille siitä, että asiakirjan valmistelu demokraattisesti on ehkä ongelmallinen. Sitten tästä aikataulusta. Se on asiakirjanne viimeisellä sivulla ja olen vähän ihmeessäni kahdesta asiasta. Ensinnäkin 2010 ensimmäinen vaihe asiakirjan hyväksyminen. Tässä ei Euroopan parlamenttia ole ollenkaan mainittu. Onko tämä merkki erikoissuhteista parlamentin kanssa? Jossain vaiheessa parlamentti on otettava kuitenkin mukaan, koska muuten tästä tulee pieniä ongelmia. Sitten toinen asia totean, että lokakuussa jälleen keskustellaan Euroopan neuvostossa valituista aiheista Olisi ehkä hyödyllistä, että tässä sitten meille hieman, mitä, mikä tämän kuulemisen henki on. Herra Kristensen kysyi teiltä sosiaalista polkumyynnistä ja sanoitte, että sitä ei voida mitenkään ennalta määritellä. Kuitenkin on olemassa välineitä, joilla sitä voidaan välttää ja niihin kuuluu yksi väline, josta olemme viime vuosina keskustelleet. Tiedän hyvin, että ei asiakirjaa voida ladata kaikilla asioilla, kun se on rajallinen pituudessaan, niin kuin sanoitte, mutta haluaisin vain kysyä ja tietää, miksi yksi lyhenne, viisi kirjaiminen lyhenne ei ole tässä asiakirjassa. CCCTBstä on kysymys, eli tällainen yritysveropohja. Kun puhutaan sosiaalista polkumyönnistä, niin tämän veron harmonisointi on kriittinen kysymys. Mutta ehkä luin tämän asiakirjan huonosti ja jossakin jossakin viitteessä, alaviitteessä tämä lyhenne kuitenkin mainitaan. Yksi kollegoista puhui seuraavasta asiasta ja itsekin sanoitte sen, että nämä kymmenvuotiset suunnitelmat, suunnitelma, ky, suunnittelu kymmeneksi vuodeksi on aika vaikeaa, kun ei tiedetä mitä välillä tapahtuu ja pitäisi valmistautua välietappeihin. Tästä näkökulmasta uskon, että on aika vaikeaa tänä päivänä puhua 2020 strategiasta, jos ei katsota, mitä Kreikassa tapahtuu ja mitä Kreikassa sitten tapahtuu. Euroopan unioni pyytää nyt Kreikkaa heikentämään sosiaalista mallia niin, että tulevaisuudessa sairaala olisi paljon parempi tilanne. Kuitenkin koko kriisin aikana meillä on sanottu, että tämä, tämä sosiaalinen malli, joka on automaattinen stabilisaattori, ehkä tilanne ei olisi ollut vähemmän huono, jos ei olisi ollut tätä mallia. Kuinka tämä ristiriita ratkaistaan? Edelleen samassa hengessä, jos nyt katson Lissabonin strategian tulokseen, niin tässä on todellinen ongelma. Korostimme kasvua ja työllisyyttä. Tänä päivänä kasvu tykiä tarvitaan vielä paljon, koska muuten ei tule lisäarvoa eikä työllisyyttä. Ja nyt kuitenkin kasvunäkymät eivät voi meitä tyydyttää. En minä voi myydä vihreille kollegoille, emmekä edes sosialisteille tämmöistä jatkuvaa kasvun mallia. Kasvu on jotenkin määriteltävä, sen on oltava kestävää kasvua. Siksi minä ehdotin tätä solidaarisuuden ja kestävyyden strategiaa Lisäksi minun on oltava varma, että tämä kasvu tuottaa työpaikkoja, koska aikaisemmalla jaksolla meille selitettiin, että alle kahden prosentin kasvun on turha toivoa työpaikkojen luomista. Nyt ollaan tämän kahden prosentin alapuolella, jota pitää päästä sen yläpuolelle, mutta huomasin aikaisemmalla kaudella, että yli kahden prosentin kasvu ei myöskään aina tuottanut työpaikkoja. Kuinka nämä siis voidaan sovittaa yhteen? Ja hyvä komission jäsen, Ehkä pitäisi käyttää artiklaa 9 niin, niin että investoijat pakotettaisiin toteuttamaan sellaista strategiaa, joka tuottaisi työpaikkoja Euroopan unionissa, eikä työ, tuotantoa vietäisi muualle? First of all, uh, we seriously believe... Ensinnäkin me todellakin uh, uskomme komissiossa, että parlamentilla pitäisi olla aktiivinen rooli ja siksi päivää asiakirjan julkaisemisen jälkeen tulin tänne keskustelemaan ja tulen jatkamaan tätä keskustelua kaikista tämän asiakirjan kohdista ja myöskin seurannasta. Meillä on sopimus, joka velvoittaa meitä konsultoimaan työllisyyssuuntaviivoja ja tämä tulee osa, olemaan osa tätä eh, kevään esityslistaa. Mainitsin tämän myöskin alkupuheenvuorossani. Me kuulimme työmarkkinaosapuolia erään toisen tekstin pohjalta ja henkilökohtaisesti tapasin Business Europein ja ammattiyhdistysten johtajia koska en osallistunut tähän ennen tammikuun loppua kuullakseni heidän mielipiteitään, mutta on sanottava, että tällä uudella komissiolla on kuitenkin viimeinen sana sanottavanaan ja eri komission jäsenet hallinnoivat näitä eri lippulaivahankkeita – joten me kyllä olemme vastuussa tästä ja aiomme viedä nopeasti eteenpäin integroituja suuntaviivoja. Tarkoituksena on ottaa parlamentti mukaan tähän keskusteluun myöskin. Muutama sananen Kreikasta. Tämä on todella tärkeä kysymys. Tämä on nyt Euroopan talouden akilleen kantapää jossa talous- ja rahoitusjärjestelmän heikkoudet ovat tulleet ilmi viime kuukausina. Tämä on tilanne, jollaista emme tunne ja komissio ei puutu Kreikan vakauttamiseen. Tarkoituksena on murentaa sosiaalista mallia. Tarkoituksena on vahvistaa Kreikalla tavoin eh, talous- ja rahaunionia ja euroaluetta ja luoda avoimuutta ja luoda vahvempaa pohjaa eh, rahoituksellisen kestävyyden lisäämiselle. Tämä on erittäin tärkeää edellisissä töissäni olen nähnyt useita rahoituskriisejä, olen voinut verrata niitä. Kreikan tapaus ei ole ensimmäinen rahoituskriisi Euroopan unionissa. Meillä on kokemusta mukauttumispolitiikan koordinoinnissa ja komission on tehtävä yhteistyötä jäsenvaltioiden hallitusten kanssa hyvinkin läheisesti, jotta voitaisiin valita yksi mahdollinen lopputulos ja määritellä, mikä olisi pahin mahdollinen, mikä paras mahdollinen lopputulos. Tällaisessa tilanteessa on vaikeaa päästä ideaalin lopputulokseen, mutta on tärkeää olla tietoinen yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta ja työllisyystilanteessa ja ähm, vaarassa olevista henkilöryhmistä. Unkarissa täytyi vähän aikaa sitten tehdä vielä tiukempia äh, säästöjä kuin Kreikassa tällä hetkellä, mutta hallitus äh, teki tästä mahdollisuuden, käytti sosiaalirahastoa esimerkiksi ja kohdisti toimet vähiten kehittyneisiin alueisiin ja heikoimpiin kansanryhmiin. Ja tällä tavoin saattiin ylläpitää työllisyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta näillä vähemmän kehittyneillä alueilla. Meillä on siis jonkun verran kokemusta tästä, mutta olemme samaa mieltä siitä, että tämä on hyvin vaikea lähtökohta Euroopan taloudelle ja myöskin komissiolle. Kasvua tarvitaan, kasvun pohja on luotava uudelleen. Ja meidän on oltava rehellisiä. On pohdittava siten, miten kompensoida kasvun hidastumista ja miten luoda potentiaali vahvemmalle kasvulle – Tämä ei ole mitenkään yksinkertainen kysymys ja vastaus on, että täytyy investoida inhimilliseen pääomaan, vahvistaa koulutusta, tutkimusta ja kehitystä ja saada jäsenvaltiot sitoutumaan voimakkaammin näihin äh, kysymyksiin ja tällä tavoin meidän mielestämme talouskasvun potentiaali paranee, mutta tämä ei ole mitenkään automaattista. Se vaatii läheistä yhteistyötä komissiota ja jäsenvaltioiden hallitusten välillä. On uh, taxation. Uh... Verotuksesta. Äh, tiedän, että tämä ei ole mikään uusi portfolio, mutta niin, tämä oli edellisellä unkarilaisella komission jäsenellä. Ja onneksi sain hyvin paljon hänen erinomaista henkilökunnastaan avukseni ja he selittivät minulle, miten vaikea on edetä verotuksen harmonisoinnin saralla, mutta samoin kuin sosiaalisen polkumyynnin välttämisessä on tärkeää, että verotuksen polkumyyntiä vältetään ja päästään eroon vääristä käytänteistä. Ja me kyllä tiedämme, millaisia esteitä meillä on, kun yritämme purkaa pullonkauluja sisämarkkinoilla, mutta aiomme jatkaa tätä keskustelua ja tulen mielelläni tänne vielä keskustelemaan tästä asiasta kanssanne. Hyvä, mietinpä mikä mandaatti Maria Montille annettiin tässä tilanteessa. Edustaja siellä halusi vielä ihan lyhyesti puhua. Gracias, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain kysyä, on, tuleeko meille mahdollisuus muuttaa tätä asiakirjaa niin, että konkreettisesti otettaisiin huomioon meidän huolenaiheemme. Olemme tietenkin iloisia siitä, että komission jäsen täällä puhuu ja mainitsee tiettyjä kohtia sosiaalipolitiikasta, mutta emme, emme ole yhtä mieltä siitä, että sosiaalipolitiikka on jäänyt tässä lapsipuolen asemaan. Minusta olisi hyvä, että maahanmuutto esimerkiksi josta tässä asiakirjassa sanotaan, että, että laaditaan kokonaisvaltaista maahanmuuttopolitiikkaa, jolla vastataan markkinoiden tarpeiden, mutta entäs ihmisten tarpeita? Täällä ei puhuta ilosta mitään. Haluaisin, että puhuttaisiin ilosta ja, ja köyhyyttä vastustavasta foorumista ja sosiaalista osallisuudesta. Millä tavalla saitaisiin sosiaalisella osallisuudella uusi ulottuvuus, vai eikö parlamentissa meille tule enää mahdollisuutta puhua tästä asiakirjasta ja komission tiedonannosta? Mm, Zimmer, demi minute. Zimmer, puoli minuuttia. Minä haluaisin vielä palata asiakirjaan ja vielä esittää kysymyksen. Jos strategiassa sanotaan 20 miljoonaa vuoteen 2020, 20. vähennetään niitä, jotka elävät köyhyysrajalla. Tarkoittaako tämä sitä, että pyritte siihen, että meillä on konkreettiset EUn kautta toimivat vähimmäisstandardit, kun aikaisemmin on puhuttu siitä, että tämä riskiraja on 60 prosenttia keskimääräisestä perheen tulosta, että tällainen standardi otetaan huomioon tästä ruvetaan käyttämään jäsenvaltioiden osalta. I am open to, uh... Minä suhtaudun avoimesti keskusteluihin kaikista näistä Euroopan laajuisista vähimmäisstandardeista, mutta ajatus, joka asiakirjassa nyt on, on se, että räätälöidään jokaiselle jäsenvaltiolle oma ohjelmansa. Jäsenvaltiot ovat keskenään erilaisia, joten yhtä menetelmää ei voida viedä jäsenvaltiosta toiseen – komissio tukee jäsenvaltioita oman sopivan menetelmän luomisessa, jotta köyhyyttä voidaan vähentää. Köyhyysrajoja tulkitaan kansallisella tasolla ja kaiken kaikkiaan halutaan noihin lukuihin, jotka siellä asiakirjassa esitetään ja joita pidämme mahdollisina. Minusta ei pitäisi olla mahdotonta muuttaa asiakirjaa, kunhan puhumme voimakkaalla äänellä kaikki samansuuntaisesta kehityksestä. Estämme samantyyppisiä vaatimuksia. Tänään kuulin, että toisaalta tämä ei ole riittävän kunnianhimoinen, toiset suhtautuvat täysin skeptisesti siihen, että esitetään tavoitteita lukuina ylipäätään erityisesti liittyen tähän Tavoitteisiin Me kuuntelemme ja keskustelemme Toivon, että johtopäätökset ovat oikeat, mutta vuoropuhelu jatkuu varmasti parlamentin kanssa lähikuukausien aikana. Merci, monsieur le commissaire. Comme vous le voyez, euh... Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Kuten näette, niin ei se, että komission jäseneksi vahvistetaan joku henkilö kuulemisen jälkeen, tarkoita sitä, että keskustelut helpottuisivat, koska jäsenet ovat vaativia, mutta uskon, että parlamentin jäsenten velvollisuutena on on kuulustella tätä täytäntöönpanevaa komissiota. Uskon, että jatkamme tätä vuoropuhelua jatkossakin. Olen siitä iloinen. Halu- Nyt olemme saaneet päätöksen tämän valiokunnan kokouksen ja tapaamme seuraavan kerran 16. ja 17. maaliskuuta. Well, let's turn this off.